Hyvää huomenta. Jatkamme nyt eilen aloitettua työtä ja aloitamme ensimmäisellä esityslistan kohdalla, nimittäin äänestyksellä lausunnosta, jonka on valmistellut Richard Czarneski. Se koskee Euroopan investointipankin vuosikertomusta 2013. Haluaisiko valmistelija ensiksi puheenvuoron? Haluaisiko valmistaja puheenvuoron? Olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja szanuję czas. E, Kiitos puheenjohtaja. Arvostan meidän aikatauluamme, joten voin tässä vain todeta, että kaikki on jo sanottu. Me olemme keskustelleet asiasta riittävästi ja voimme edetä äänestykseen. Kiitos nyt koeäänestys. Ne, joilla on kortit mukana, niin painakaa nappulaa, jotta näemme, montako ääntä on nyt mukana. Onko joku, joka haluaisi äänestää, mutta jolla ei ole äänestyskorttia? Ei ilmeisesti. 17 jäsentä ja 13 ääntä. 13 ovat äänestäneet. Mitä? Mui, entäs muut sitten? Sitten tarkistus yksi. Koneäänestys. Se säästää aikaa. Ja äänestys loppuu. Yksimielisesti hyväksytty. Tarkistus kaksi. Koneäänestyksenä. Äänestys loppuu. 17 puolesta yksi vastaan. Tarkistus kolme. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 16 puolesta kaksi vastaan ja sitten toinen osa. Äänestys päättyy. 11 puolesta 7 vastaan hyväksytty tarkistus 4 Tarkistus neljä. Äänestys. Äänestys päättyy. Tarkistus neljä on hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta neljä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys päättyy. 19 puolesta, eli hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. 19 puolesta. Tarkistus 7. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy hyväksytty. Toinen osa tarkistuksesta yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus kymmenen Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt koko lausunto näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta ja kolme tyhjää. Hyväksytty. Kiitos. Näin ollaan tämä esityslistan kohta käsitelty. Ja siirrymme kohtaan, toisen kohtaan tänä päivänä. Erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimelta, joka koskee ulkorajarahastoa. Meidän esittelijämme on Dennis de Jong ja herra Kalea on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen herra Galea, tai anteeksi puheenjohtaja korjaa, täällä on minun äm, papereissani herra Galea. Ai, anteeksi. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Niin aloitamme erityiskertomuksella numero 12 2014, joka käsittelee EAKR. Ja biologista monimuotoisuutta. Ja herra Owen on tässä tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Mietinkin tässä jo, että herra Galea näyttää nyt hieman erilaiselta. Herra Owen, nyt saatte te puheenvuoron. Vielen Dank, Frau Gressle. Um, I'm much relieved that I'm here. Kiitos, rouva Gressle. Käsittelemme nimenomaan biologista monimuotoisuutta koskevaa erityiskertomusta. Puheenjohtaja, esittelijä talousarvon valvontavaliokunnan jäsenet. Kiitos, että saan mahdollisuuden esitellä tämän kertomuksen. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella esittelijänne, edustaja Monskuuria, työasiakirjasta, jonka olen sulla mielenkiinnolla lukenut. Kiitos tästä. Tämä on eri, ensimmäinen kertomus, jota valiokunnassa nyt esittelen, kun varhain tänä vuonna astuin virkaani niin tilintarkastustuomioistuimessa, niin keväällä ryhdyin tähän työhön ja tämä on nyt lähestulkoon valmis tuote. Haluaisin myös kiittää kollegaani Lasurua hänen huomattavasta työstä aiempana kertomuksen esittelynä tästä aiheesta. Kiitos myös tiimijohtajalle Stefan Arensille, joka istuu tässä oikealla puolella, niin hänkin on siis täällä tänään. Alkuun selvittäisin, miksi tämän erityiskertomuksen tilintarkastuksen teimme, mikä oli lähestymistapamme ja sitten käsittelen löydöksiä ja suosituksia. Biologisen monimuotoisuuden häviäminen koskee eläviä organismeja ja, ja elinpiirejä ja tällä tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia. Aivan niin kuin Manskuurin mietinnössä todetaan, biodiversiteetti on ihmisen elämälle oleellista ja se on myös yhteiskuntien kannalta oleellista. Biologisen monimuotoisuuden suojeleminen näin ollen on unionin keskeinen prioriteetti. Meidän päätavoitteenamme on saada biologinen monimuotoisuus säilytetyksi tai sen tuhoutuminen pysäytetyksi vuoteen 2020 mennessä. Täytyy toimia kurinalaisesti. Tämä monimuotoisuus on mukana useilla toiminnan alueilla EU-ssa, maaseudun kehittämisessä, maaseutupolitiikassa, kalatalousrahastossa, LIFE-ohjelmassa ja myös rakennerahastoissa. Mielenkiintoinen aspekti tässä tutkimuksessa oli se, kun katsotaan, minkälaisia riskejä tällaiseen lähestymistapaan kuuluu. Eli jos pyritään valtavirtaistamaan tämän aiheen rahoitusta, Välttämättä kaikissa ohjelmissa ei prioriteetti, prioriteettiasemaa myönnetä biologiselle monimuotoisuudelle. Tuomioistuin on jo käsitellyt erillisissä kertomuksissaan ja tarkastuksissaan monimuotoisuutta, mutta EAKRn menot ja suorat kustannukset ovat 2,8 miljardia euroa, jota jäsenvaltiot myyntävät kaudelle 2007-2013. Ei oltu vielä huomioitu meidän työssämme. Tilintarkastuksen päätarkoitus oli arvioida, onko EAKR ollut tehokas, kun se on rahoittanut suoraan sellaisia hankkeita, joilla rahoitetaan biologista monimuotoisuutta osana EUn strategiaa. Tiimimme vieraili viidessä jäsenvaltiossa, Tsekin tasavallassa, Espanjassa, Ranskassa, Puolassa ja Romaniassa. Nämä yhdessä muodostavat yli 70 prosenttia EAKRn kokonaisrahoituksesta biologisen monimuotoisuuden alalla. 32 hanketta tarkastettiin paikan päällä ja kymmenessä jäsenvaltiossa käännyttiin myös viranomaisten puoleen. Ne eivät juurikaan käytä näitä varoja monimuotoisuuden rahoittamiseen ja näitäkin hankkeita tutkittiin. Mitä me sitten havaitsimme? Havaitsimme, että EAKR voidaan käyttää jäsenvaltioissa hankkeiden rahoittamiseen biologisen monimuotoisuuden edistämiseen, mutta käyttö on ollut varsin rajallista. 12 jäsenvaltiota myönsi alle 0,2 prosenttia, tai ei ollenkaan EAKRn varoista, sellaisiin toimiin, joilla suoraan rahoitetaan biologista monimuotoisuutta. Jäsenvaltiot totta kai voivat määritellä omat rahoitusprioriteettinsa, ja 60 prosenttia vastaajista selitti, että biodiversiteetti katetaan muilla EU-rahoituslähteillä tai muilla kansallisilla lähteillä, ja tämä on riittävää heidän mielestään. Jäsenvaltiot eivät aina katsoneet, että EAKR on riittävä väline monimuotoisuuden edistämiseen ja sen mahdollisuudet rahoitukseen Naturan kautta eivät olleet riittäviä. Silloin kun tätä välinettä kuitenkin käytettiin, niin kolmas osa hankkeista käsitteli tulevien investointien valmistelutoimia. Tarkoituksena oli sitten edistää monimuotoisuutta jatkossa. Tässä kyseessä ovat ei niinkään konkreettiset toimet, joilla valmistellaan tulevia toi, toimia ja tuloksia. Suojelutoimia toteutettiin niin ikään, mutta tulosindikaattoreita eikä valvontajärjestelmiä otettu käyttöön jäsenvaltioiden viranomaisten toimesta. Tällaisen analyysin puute vaarantaa tehokkuusarviot näiden hankkeiden kohdalla ja näin ollen mahdollisuuden osoittaa konkreettisia, biodiversiteetin kannalta konkreettisia tuloksia. Omassa kertomuksessamme kuitenkin olemme yrittäneet korostaa sekä vaikuttavia että vähemmän vaikuttavia hankkeita, joita vierailuillamme näimme. Ja olemme kiitostakin antaneet silloin, kun siihen aihetta on. Toivomme, että tämä auttaa sidosryhmiä parantamaan jatkossa tällaisten hankkeiden hallinnointia. Suositusten osalta totesimme, että komission pitäisi tukea jäsenvaltioita, kun prioriteetteja määritellään toimintaohjelmissa, pitäisi arvioida toimien täydentävyyttä joilla biodiversiteettiä edistetään, tun, jotka jäsenvaltiot ovat tunnistaneet toimintaohjelmissaan. Ja jos käytetään muita EUn rahastoja näiden hankkeiden rahoittamiseen. Tarkoitus on varhaisessa vaiheessa aloitteellisesti tunnistaa myös ongelmat rahoituksessa. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä komission kanssa. Olemme myös suositelleet, että komission pitäisi tukea jäsenvaltioita näiden valmistelevien hankkeiden toteuttamisessa niin, että sitten päästään varsinaiseen toteutusvaiheeseen, erityisesti kun erityisiä hallintoohjelmia, äh, toimintaohjelmia täytäntöön pannaan. Tarvitaan myös menettelyä, jolla arvioidaan ympäristön muutoksia, elinympäristöjen, lajien kehityksen muutoksia ja jäsenvaltioille voidaan antaa neuvontaa EAKRn säännöistä ja muista rahastoista. Lopuksi ohjeistamme myös, että komission pitäisi varmistaa, että sekä suorat että epäsuorat kulut biodiversiteettiin otetaan huomioon ja säilytetään nykyisellä tasollaan. Jäsenvaltioiden pitäisi helpottaa tätä tarjoamalla tietoa komission käyttöön. Lopuksi haluaisin kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä koko tilintarkastuksen aikana. He ovat ilokseni päättäneet noudattaa suosituksiamme. Toivon, että tämä kertomus on hyödyksi Euroopan parlamentin jäsenille ja aivan erityisesti tälle valiokunnalle. Sehän valvoo EU-budjetin täytäntöönpanoa. Kiitos. Vielen, vielen Dank, Herr Owen. Kiitos herra Owen tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta, joka koskee aihetta, jo, jo, joka vaalipiirissä on aina tärkeää, nimittäin täytäntöönpano ja Natura 2000. EUn tasolla emme ole tienneet tästä tähän mennessä paljonkaan. On hienoa siis, että tämä erityiskertomus on tehnyt. Esittelijämme on herra Mansko SET-ryhmästä. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Madame la présidente, puheenjohtaja, hyvät kollegat, tilintarkastustuomioistuimen edustajat. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa kunnia olla täällä ja toivottavasti olette kärsivällisiä. Halusin sanoa, että itse tule alueelta 10 000 kilometrin päässä Brysselistä alueelta, vaikka se on koltaan pieni, niin se kuitenkin edustaa 70 prosenttia eurooppalaisesta luonnon monimuotoisuudesta. Minä ymmärrän tällaisia aiheita, koska monimuotoisuus on yhteistä perintöämme. Meidän täytyy sitä suojella ja vaalia sitä. Ja haluaisin nyt kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta. Tässä korostetaan kaikkea, mitä pitää vielä tehdä, jotta voidaan edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua Euroopassa ja koko maailmassa. Eli rahoittaako EAKR tehokkaasti hankkeita, joilla suoraan edistetään biologista monimuotoisuutta osana Horisontti 2020-hanketta? Ja kuten äsken todettiin, nyt kun on arvioitu näitä tuloksia eri hankkeista – rahoitus, jota tällä hetkellä on saatavilla, sitä ei ole täysin käytetty jäsenvaltioissa. EAKR ei ole riittävä väline ihmisten silmissä, jotta sillä voitaisiin edistää monimuotoisuutta. Komissiolle on tehty suosituksia, joka on ne hyväksynyt, ja myös jäsenvaltioille. Ja tavoitteena on varmistaa se, että tehokkaasti pannaan täytäntöön näitä hankkeita. Haluaisin muistuttaa tietyistä seikoista. Biologisen monimuotoisuuden suojelu on yksi tärkeimpiä EUn tavoitteita. Jos varoja ei ole tähän varattu riittävästi, niin EU ei pääse suureen tavoitteeseensa, jotta voidaan hidastaa biologisen monimuotoisuuden häviämistä – ja kun ajatellaan alakohtaisia tavoitteita 2020 hankkeessa tavoitteet 5 ja 6 ovat suoraan yhteydessä ympäristökysymyksiin, mutta tavoitteet EAKRn osalta liittyvät lähinnä tavoitteisiin 1, 3 ja 4. On selvää, että Euroopassa me heikennämme luonnon luonnon pääomaamme ja me myöskin altistamme itsemme ympäristösokeille. Ympäristökysymyksissä täytyy muistaa se, että monimuotoisuus heikkenee ja samalla se on tuhoisaa taloudelle ja yhteiskunnalle, joka ei riittävästi ole ottanut näitä asioita huomioon politiikassaan. Meidän täytyy nyt toimia eikä pidä kuvitella, että luonnon resurssit olisivat rajattomat tai ilmaisia. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, eri, erinäisten lajien uhanalaisuus, luonnonkatastrofit, kaikki nämä elementit, hyvät kollegat, liittyvät suuriin haasteisiin, jotka vaikuttavat kaikkiin EU-kansalaisiin ja koko maa, maapalloon. EAKR-rahoja on ohjattu kohti biologista monimuotoisuutta, mutta tulokset hankkeissa ovat sellaisia, että niitä saa usein odottaa pitkään ja niitä on vaikea arvioida, mutta me kuitenkin puolamme niitä. Näitä tuloksia ei voi arvioida lyhyellä aikavälillä, jos kyse on biologisen monimuotoisuuden suojelemisesta. Jäsenvaltiot voivat sitten päättää, miten näitä varoja käytetään, mutta kuitenkin on sallittua miettiä, millä tavalla voitaisiin tehokkaammin käyttää varoja. Ja tietysti voidaan luoda myöskin tiukemmat säännöt, joka koskettaisi osaa näistä varoista, jotta voidaan edistää monimuotoisuutta kansalliset viranomaiset toivot, toimittaisivat selkeitä ohjeita suunnitelmia varten, joiden avulla suojellaan monimuotoisuutta. Jos emme toimi nyt heti, niin se on liian kallista ja vahingot olisivat huomattavia ja peruuttamattomia. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Esittelette hienosti tämän työn. Kiitos myös tästä työstä. Ja kiitos, että olette niin rohkea. Öm, eli... Niin, niin ainakin teillä siellä kotona sää on parempi kuin täällä Belgiassa, vaikka se ei ole, on helppo tietysti sanoa Belgiasta näin. Nyt sitten kollega Vaughan. Yeah, uh, I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen erinomaisesta esityksestään ja intohimoisesta biologisen monimuotoisuuden puolustamisesta. Ja haluan kiittää myös Owen ja tilintarkastustuomioistuimesta. Tämähän oli valiokunnalle ensimmäinen erityiskertomuksen esittely. Kiitos tästä. Kun huomioimme ilmastonmuutoskonferenssi, joka pidetään Perussa, niin aihe on ajankohtainen ja biodiversiteetti varmasti on osana keskustelua myös siellä. Se on tärkeä aihe. Aivan niin kuin tuomioistuin totesi, EUn rahastoja käytetään monimuotoisuuden suojelemiseen, mutta yleensä niitä käytetään yhdessä muiden rahastojen kanssa. Ja tämä aiheuttaa sitten ongelmia, kun tarkkaillaan varainkäytön tehokkuutta. Kysymys kuuluukin, pitäisikö meidän käyttää tällä tavalla varoja monimuotoisuuden rahoittamiseen vai pitäisikö olla toisenlainen lähestymistapa me olemme käsitelleet ensinnäkin EU-varojen käytön tehokkuutta niin, että ihmiset saataisiin takaisin töihin ja toisaalta EU-varojen käytön tehokkuus tässä työhön palauttamisessa ja hyvin vaikeata on ollut valvoa varankäytön tehokkuutta, koska on myös muita rahastoja, joilla pyritään samoihin tarkoitusperiin. En niinkään esittäisi kysymystä tuomioistuiman komissiolle. Pitäisikö näitä rahastoja jollakin tavalla valtavirtaistaa vai, vai pitäisikö helpottaa niiden rakennetta niin, että tehokkuutta voitaisiin helpommin valvoa? Minäkin olen tässä puhujaluettelossa. Jos katsomme Natura 2000-ohjelmaa, niin pistää silmään, että Natura 2000 ohjelmalla on monia rahoituslähteitä. Mm, entä miten koordinoidaan näitä eri rahoituslähteitä? Sillä omalla alueellani näen, että Natura 2000 on se eurooppalainen laki, jota ei panna kattavasti täytäntöön. Sitä ei voida edes panna täytäntöön kattavasti omassa vaalipiirissäni. Olen nähnyt, että siellä on ollut täytäntöönpano aaltoja niin sanotusti, jotka ja täytäntöpano on ollut yksityiskohtaista, mutta tämä on koskenut ehkä 20 tai 30 hehtaaria, mutta täytäntöpano ei ole ollut kattavaa. Miten siis voimme parantaa Natura 2000 ohjelman täytäntöönpanoa muiden ohjelmien kanssa? Ja erityiskertomuksessa on, on hieno, hienosti myös kuvia, mutta pitäisikö tässä nyt puhua epäonnistumisesta oikeastaan, sillä vain harvat jäsenvaltiot käyttävät tätä, ja jos he käyttävät sitä, niin hyvin vähäisessä määrin. Miten, miksi näin on? Ja tähän en ole löytänyt vastausta kertomuksesta, sain muutamia ideoita siitä, miksi todellisuudesta mahdollisuus EAKRstä käyttää varoja. Oikeastaan EAKRn puitteissa tällaista ei oikeastaan odottaisi. Tällainen, pitäisikö tällaista mahdollisuutta nyt pitää edes yllä, vaikka tietysti tavoite on hyvä, Öm, mutta tämä huono tunnettuus johtaa siihen, että näitä toimia ei voida panna tehokkaasti täytäntöön. Joten kysymykseni kuuluu, pannaanko Natura 2000-ohjelmaa kattavasti täytäntöön, sillä äm, näemme kertomuksesta myös, että nä, tässä on hyviä ideoita, mutta kattavuus on kyllä puutteellista. Tämä on kysymys sekä komissiolle että tilintarkastustuomioistuimelle. Mm, me tiedämme, että on, kattavuus on ongelma tässä lainsäädännössä. Ja jos yksi kolmasosa on valmistelevia toimia, niin mitä toivoa on, että nämä valmistelevat toimet johtavat loppujen lopuksi konkreettisiin hankkeisiin? Kiitos. Seuraavaksi Martina. Eh, Kiitoksia. Yksi asia. Tärkein ongelma, joka liittyy rahoitukseen, on se, että meillä ei ole uskottavia strategioita, joilla tuettaisiin monimuotoisuutta. Esimerkiksi Ymer metsä, joka on Saksan ja Tsekin puolella. Tämä on rajat ylittävä alue. Ja kaikilla puolilla rajaa sitä hyödynnetään eri tavalla. Saksan puolella on suojelualue ja yrittäjätoimintaa on ainoastaan tämän alueen ulkopuolella. Ja tämän lisäksi tästä asiasta kaikki ovat hyvin pitkälti samaa mieltä. Tsekin tasavallan puolella sitten taas tänne alueelle halutaan laajentaa yrittäjätoimintaa myöskin arvokkaille luontoalueille. Tämä on esimerkki, joka osoittaa, että jokaisella alueella on mahdollista löytää yksimielisyys. Kun ajatellaan luonnonsuojelua ja toisaalta sitten luonnonvarojen käyttöä. Jos tätä symbioosia ei kunnioiteta, silloin myöskään täytäntöönpano ei tule toimimaan. Annan nyt puheenvuoron komissiolle ja toivotan tervetulleeksi herra Rasmussenin ja rouva Ledun. Kumpi tästä haluaisi käyttää puheenvuoron? Rasmussen. Herra Rasmussen. Kleine Abstimmung am Rande. Kiva. Niin kumpi tästä aloittaa? Rova Ledu. Um, Kiitos. Komissio luonnollisesti on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen johdosta. Komissio, aivan niin kuin todettiin, hyväksyy suositukset, joita on tehty. Monimuotoisuus on horisontaalista unionin politiikkaa. On tärkeää, että on riittävät resurssit tämän suojelun tukena. On hyödyllistä korostaa sitä, että biologinen monimuotoisuus on yksi ympäristön prioriteeteista, jossa meillä on käytössä metodologia. Sen kautta seurataan kuluja. Biodiversiteetistä ja ilmaston yhteydessä on hyväksytty tällainen metodologia ja tätä on syytä korostaa. Tämän lisäksi monimuotoisuuden sisällyttäminen EUn budjettiin ja se, että on aivan oma budjettinsa tälle tavoitteelle, on ollut pitkään keskustelun aiheena – katsomme, että integroituna tämä politiikka on kaikista tehokkainta. Mutta toki voidaan pohtia sitä, miten integraatio tapahtuu, toteutuu tehokkaimmalla tavalla. Ilmaston alalla meillä tällainen metodologia on käytössä, mutta tämän lisäksi meillä on 20 prosentin tavoite tällä alalla, joka ei päde biodiversiteettiin. Sitten kollega saa puheenvuoron. Kiitos. Meille on tärkeää todeta, että biologinen monomuotoisuus on yksi niistä politiikan aloista, joita tuemme. Ja yleistavoite tässä, tässä muistutettiin ja tietysti päätavoitteena on myös kasvun ja työpaikkojen luominen, eli puhumme yhdestä tavoitteesta kohesiopolitiikan alaisuudessa, mutta tämä ei ole päätavoite. Ja tämä myös selittää kohdennetut ö, va- varat, jo, ja, mutta niiden vipuvaikutus on kyllä paljon korkeampi. Tämä on siis hyvin pieni osuus kohesiopolitiikan kokonaisvaroista. Ja korvamerkinnän ja valtavirtaistamisen välillä on ero. Jos esimerkiksi puhumme liikennehankkeista ja mietimme biologista monimuotoisuutta, niin, niin silloin se on integroitu ähm, lähestymistapa, mutta 2,8 miljardia, jotka mainittiin kertomuksesta, kertomuksessa, niin näiden korvamerkittyjen varoje, varat, ne ovat tulosta neuvotteluista komission ja jäsenvaltioiden välille. Komissiolle on tietysti helppoa helpompaa hallinnoida tällaisia korvamerkittyjä varoja kuin yleisiä valtavirtaistettuja varoja, sillä voimme saavuttaa sovittuja tavoitteita jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme kertomuksen kritiikin ansiosta vahvistaneet toimintamme indikaattoreiden kohdalla, jotta voimme varmistaa, että kun kohdennamme varoja Natura 2000-ohjelmaan ja muihin ohjelmiin, niin voimme nähdä paremmin, mitä, minkälaista vastinetta saamme rahoille. Tämä on ollut yksi tärkeimmistä aiheista tällä tulevalla kaudella 2014-2020 ja toivomme, että tämä johtaa vahvempiin ja paremmin mitattaviin tuloksiin kuin edellisellä kaudella. Kiitos. et kyllä vastannut tuossa yhteenkään meidän kysymyksistä, kysymyksistämme. Yes, I think on the, on the question of mainstream niin tämä mainstreamin kysymys, valtavirtaistaminen, mielestäni vastasin, että komission kanta on se, että se on nyt tehokkain lähestymistapa. Täytyy muistaa, ettei ole mitään määrällisiä tavoitteita, kun ajatellaan ilmastonmuutosta tässä mielessä. Sitten oli kysymys, joka liittyy Natura 2000 ja onko tämänhetkistä täytäntöpanoa riittävästi koordinoitu. Natura 2000 lähestymistapa on biologinen ja meillä on neuvotteluita näistä Natura 2000 alueista ja myöskin rahoituksesta, koska jäsenvaltioiden piti miettiä prioriteettitoimia ja koordinoitua rahoitustoimintaa. Ja käytännössä on vaikea koordinoida rahoitusta, koska näitä hankkeita ei hyväksytä samanaikaisesti, vaan peräkkäin. Eli ei ole käytännössä helppoa harjoittaa tätä koordinaatiota. Eli ponnistuksia tehdään koordinoinnin osalta. Ne voisivat olla paremmin täytäntöönpantuja tietysti. Ja tilintarkastustoimistoimen suositukset ovat tämän suuntaisia ja komissio on valmis niitä tukemaan. Kiitos. I'm sorry if I was not clear. Anteeksi, jos en ollut tarpeeksi selväsanainen vastauksena. Ajattelin, että olisin vastannut ainakin osaan kysymyksistä. Kuten sanoin, meille komissiossa on hyvin tärkeää ymmärtää, tai kaikille on tärkeää ymmärtää, että EUn ponnistelut tällä alalla ovat osa kokonaisponnisteluita. Suurin osa vastuusta biologisesta monimuotoisuudesta ja 2000 ohjelmista on jäsenvaltioiden vastuulla ja jää sinne. Ja mikä puuttuu erityiskertomuksesta, on se laskelma, mitä jäsenvaltiot itse tekevät. Jos näitä kahta puolta ei katsota yhdessä, niin emme saa kokonaiskuvaa. Mielestäni on liian rajoitettu lähestymistapa katsoa pelkästään EU-talousarviota. Tästä olemme samaa mieltä, mutta kysymys kuuluu, mitä tiedämme Natura 2000-ohjelman kattavasta, kattavasta täytäntöönpanosta eh, ja entäs sitten FFA-direktiivi? FFA ainakin aiheuttaa meillä ongelmia. meillä on siellä ongelmia, varat auttaisivat, mutta varoja ei ole ja siksi minua ihmetyttää, että täällä olisi varoja käytössä, mutta niitä ei käytetä. FFH on kattava täytäntöönpano, siis eihän, eihän tässä tavallaan varat ole ainoa, jota tarvitaan, mutta meillä olisi tärkeää tietää, kasvatammeko tässä nyt orkideoita, yksittäisiä kauniita kukkia ja entä sitten tämä kattava täytäntöönpano, eli ei tällaisia yksittäisiä kauniita kukkia pitänyt tässä ö, tukea tai kasvattaa, vaan piti saada kokonainen niitty hyviä hankkeita aikaiseksi. Yes, I think if you, if... Niin jos nyt puhutaan täytännöönpanon tehokkuudesta lintujen asuinpaikkojen osalta, niin meillähän on nyt kuntotarkastus käynnissä tämän direktiivin osalta. Ja sitten kattavasti raportoimme siitä, kuinka tehokkaita nämä ovat, mitä puutteita on ja mitä voitaisiin tehdä paremmin. Sitten on myöskin väliarviointi, joka on tulossa. Siinä katsotaan biodiversiteettistrategian täytäntöönpanoa laajemmin. Katsomme luonnonsuojelua, mutta myöskin muita tavoitteita strategiassa, kuten maatalouden tukemista, kestävä kalastus. Eli nämä kysymykset ovat tietysti hyviä, mutta meillä on sitten kattavia raportteja tulossa näistä kysymyksistä ensi vuoden aikana. Concerning the notion of overall kun ajatellaan yleiskattavuutta, niin voisin kenties kertoa teille kokemuksista kentältä ja niistä neuvotteluista, joita käymme tiettyjen jäsenvaltioiden kanssa. On osoittautunut varsin vaikeaksi määritellä tiukkoja tavoitteja biodiversiteetin alalla. Olemme painostaneet jäsenvaltioita kovasti, jotta he antaisivat meille indikaattoreita, eli, eli joku tietty laji, joku tietty eläinlaji tai kasvilaji, jotta ymmärrämme asiaa paremmin. Ja olemme myös esittäneet lisätutkimuspyyntöjä. Nämä pyynnöt ovat olleet hyvin kattavia ja laajoja ja olemme nyt joutuneet hyväksymään, että toimimme tässä alalla jolla on sellainen ikään kuin toistoelementti. Tutkimukset jatkuvat, niitä tehdään jatkuvasti ja neuvottelut jatkuvat. Meillä ei ole mitään kiinteitä tavoitteita tai mitään määräaikoa, joissa voidaan todeta, että nyt tavoite luonnonsuojelun osalta on täyttynyt. Luontohan on elävä ilmiö ja tavoitteita sitten nousee esille eri muodoissa eri aikoina. Mutta niin kuin sanoin, olemme koittaneet tehdä kovasti työtä ja tunnistaa niiden varojen, varsin rajallisten varojen myötä, jotka meillä on käytössämme, niin jotta voisimme tunnistaa aivan spesifejä indikaattoreita varojen käyttöön, jotta voimme ymmärtää, mikä meidän roolimme on tässä kokonaiskontekstissa. Mutta jos jäsenvaltiolta ei saada samantapaisia lukuja, niin me emme saa tästä kokonaiskäsitystä. Jäsenvaltioiden niin ikään täytyy tarjota näitä tietoja meille ja tehdä oma analyysinsä tilanteesta. Irgendwie kommt mir das doch sehr bekannt vor. Jotenkin tämä kuulostaa tutulta. Tämän kuulemme aina uudelleen, että jäsenvaltiot ovat oikeastaan tässä vastuussa eikä komissio itse. Herra Owen nyt, teillä on nyt aika vastata. Saanko antaa teille puheenvuoron? Thank you, Chair. Um, I will attempt to answer. Kiitoksia. Yritän vastata näihin kysymyksiin sen lauseen, kun ne kuuluvat tuomio tarka, tilintarkastustuomioistuimelle. Ensin Vuonin kysymys. Pitäisikö meidän katsoa tätä poliittista päätöksentekoa EU-ssa? No, tässä tapauksessa on selvää, että valtavirtaistaminen EAKRn osalta ainakin monimuotoisuuskysymyksissä on ollut hyvin vähäistä ja sitä on vaikea mitata, kun ajatellaan, miten hyvin se on toiminut. Sitten puheenjohtaja esitti koordinointiin liittyvän kysymyksen Natura 2000 täytäntöönpanossa. Tutkimuksemme perusteella hyvin vähän, siis ymmärrän kyllä, että komissio nyt pyytää, että jäsenvaltiot priorisoivat näitä kysymyksiä. Ja tulevaisuudessa ehkä tällä tavalla voidaan lisätä koordinointia, mutta tällaista vielä ei ole tapahtunut. Sitten se, että suhteellisen harva jäsenvaltio on tätä hyödyntänyt ja että tässä on pienistä rahasummista kyse. No 2,8 miljardia euroa ei mielestäni ei ole pieni summa. Sillä voidaan tehdä huomattavia asioita ja viittasimme tiettyihin hankkeisiin, joissa katsoimme, että hyvää työtä on tehty, vaikkakaan kaikkea menestystä ei pystytä mittaamaan. Mutta jäsenvaltiot ovat selvittäneet tutkimuksessa, että ne, jotka eivät käyttäneet näitä varoja, siellä katsottiin, että EU ja muut rahoituslähteet olivat riittäviä, eli se ei tarkoita, etteikö biologiseen monimuotoisuuteen olisi investoitu. Sitten valmistelevat toimet ja voitaisiinko ne korvata todellisilla toimilla, niin olemme samaa mieltä. Olemme nähneet hyvin paljon tiedotustoimintaa ja mainostustoimintaa, mutta emme aina uskoneet, että se johtaisi todelliseen toimintaan, mitä tulee kasvien ja eräänlajien suojeluun. Toivottavasti tämä vastasi muutamaan kysymykseen. Kiitos. Kiitos. Eli ei ole siis väärin kuvitella, että olemme kasvattaneet tässä yksittäisiä kauniita kukkia, enkä, emmekä kokonaista niittyä. Nyt sitten valmistelija, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pitää paikkansa, että Euroopan rahastojen alikäyttö biodiversiteetin alalla voisi antaa ymmärtää, että ei ole tarpeen ylläpitää näitä varoja. Mutta kun huomioimme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen, en nyt muista enää missä kohdassa, missä luvussa, todetaan hyvin selvästi, että 60 prosenttia vastaajista on todennut, että jos nyt sitten määrärahoja alikäytetään, niin siihen liittyy tietysti ongelmia. Osaamisessa on puutteita, jotta rahaston varat saataisiin käyttöön. Hallinnollinen taakka on ongelma. Hallinnollisen kapasiteetin puutteet niin ikään valmisvaiheessa ovat ongelmallisia. Kenties eh, komissio pitäisi tehdä jäsenvaltiolle suosituksia niin, että ne toimisivat tehokkaammin, määrittelisivät tavoitteita. Ja tästä syystä minä tein ehdotuksen Kenties tämä nyt ei vaikuta kovinkaan sitovalta, mutta ehdotin sitä, että pitäisi pohtia missä määrin, vaikkakaan ei pakotetoimiin ryhdyttäisi, niin voitaisiin toimia niin, että jäsenvaltioille suositeltaisiin vahvasti sitä, että ne tehokkaammin käyttäisivät näitä rahastoja hyväkseen. Ja, vielen Dank. Kiitos näin olemme saaneet tämän esityslistan kohdan käsiteltyä ja olisi varmasti hyödyllistä, jos käsittelisimme vielä uudelleenkin kysymystä, miten voidaan koordinoida varoja, varoja Natura 2000 ja luontotyyppidirektiivin alaisia varoja, mitä olemme saavuttaneet tästä suhteessa. Eli ehkä voisimme vielä miettiä valiokunta-aloitteesta mietintöä tästä aiheesta. Ja voisimme siis käsitellä vielä tätä aihetta, sillä valmistelija on oikeassa, kun hän sanoo, että tämä on ensisijainen kysymys ihmiskunnan tulevaisuudelle. Ja olemme tähän mennessä käsitelleet pelottavan vähän, pelottavan yleisluontoisesti tätä kysymystä, joten kannustaisin valiokuntaa käsittelemään tätä. Emme ole tätä tehneet tähän mennessä. Olisi ehkä hienoa, jos löytäisimme esittelijän, joka käsittelisi tätä aihetta. Ja näin voisimme syvällisemmin käsitellä sitä. Kiitos herra Ouneli ja tilintarkastustuomioistuimelle. Nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Erityiskertomus numero 15 ulkorajarahastosta. Esittelijä meiltä on Dennis de Jong ja tilintarkastustuomioistumesta meillä on täällä herra Galea. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, minä olen mielenkiinnolla lukenut työasiakirjan, jonka esittelijä Dennis de Jong on laatinut. Me arvostamme mm, näitä, näitä hark, tätä harkintaa, jota ö, täällä valiokunnassa on jo tehty tämän erityiskertomuksen suhteen, ja kiitos, että tämä on otettu, otettu esityslistalle. Erityiskertomus koostuu tällaisesta tarkastuksesta, joka on tehty ulkorajarahaston suhteen. Ulkorajarahasto perustettiin vuonna 2007 ja sen ensimmäinen, se, se oli voimassa vuoteen 2013 asti. Nyt se on siirretty sisäisen turvallisuuden rahaston alaisuuteen, joka on tänä vuonna perustettu komission ja, äh, siis neuvoston ja parlamentin asetuksella. Neuvosto on äh, tilintarkastustuomioistuin on jo kahdessa erityiskertomuksessa käsitellyt tätä aihetta. Ensimmäinen niistä äh, käsitteli pakolaisrahastoa ja integraatiorahastoa, ja tämä julkaistiin vuonna 2012, ja tänään vuonna aikaisemmin me julkaisimme erityiskertomuksen Schengenin tietojärjestelmästä. Nämä alueet, aiheet tietysti liittyvät tiukasti myös ulkorajarahaston toimintaan. Tilintarkastustuomioistuin keskittyy kolmeen painopistealueeseen, ulkorajarahaston tehokkuuteen, EUn EU-lisäarvoon, joka tulee rahastosta, ja sitten kolmanneksi tämän ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän rahaston tarkastus tehtiin komission ehdotukset mielessä, jotka koskevat kautta 2014-2020. Ja tietysti otimme huomioon eh, nämä ehdotukset, kun muotoilimme suosituksia. Tämä kertomus päätyy kolmeen johtopäätökseen. Ensinnäkin ulkorajarahaston on edistänyt ulkoraja, ulkorajojen hallinnointia ja solidaaris- ja yhteisvastuumekanismina se on siis toiminut. Toisaalta EU-lisäarvo oli rajoitettua, eikä tuloksia ole pystytty mittaamaan tarpeeksi tarvittaisiin lisää EU-lisäarvoa. Eli siis tarvittaisiin jotain muutakin lisäarvoa kuin tämä solidaarisuusmekanismi. Kolmanneksi vastuuviranomaiset jäsenvaltioissa olivat ähm, puutteellisia monitoroinnissa ja raportoinnissa. Ja tämä on todettu myös ulkorajarahaston arvioinnissa, joka koskee vuosia 2007-2013. Tarkastajamme on löytänyt useita huolenaiheita. Jäsenvaltioiden ohjelmat eivät olleet integroitu toisiin ohjelmiin ja niistä puuttui selkeät tavoitteet ja mitattavuus, eikä, eivätkä menettelyt tahneet sitä, että jäsenvaltiot noudattaisivat hyviä hankintamenettelyjä. Näin varainhoito, hyvä varainhoito oli vaarassa. Mm, Kreikassa, Italiassa, Espanjassa ja Eh, ensimmäisten vuosien, suhteen myös Maltassa oli ongelmia varainhoidossa. Nämä maat ovat keskeisiä ulkorajojen hallinnoinnissa. Tämä, nämä puutteet saattaisivat tarkoittaa sitä, että rajavalvontaa ei ole vahvistettu juuri niissä kohdissa, joissa se olisi tärkeintä. Lisäksi tulimme siihen johtopäätökseen, että ulkorajarahaston yhteys Frontexin operaatioihin pitäisi vahvistaa, pitäisi vahvistaa. Tilintarkastustuomioistuin tekee suosituksia, joista myös esittelijä De Jong on tehnyt yhteenvedon. Haluaisin korostaa kahta aluetta, joista joista tilintarkastustuomioistuin sanoo, että kaikkien sidosryhmien pitäisi parantaa toimintansa. Ensinnäkin pitäisi parantaa mittausta ja tuloksista, tuloksista raportointia. Tämä liittyy myös EU-lainsäädäntöön, jonka mukaan on velvollisuus ottaa käyttöön indikaattoreita. Pitää nähdä että nyt kun nämä säännökset, siis jää nähtäväksi, kun nämä säännökset ovat nyt lainsäädännössä, niin vaikuttaa, parantaako se tilanne, että tämä riippuu siitä, miten komissio ja jäsenvaltiot toimivat käytännössä. Ensin eh, en, esimerkiksi me suosittelimme, että indikaattoreita käytettäisiin alusta lähtien ja jäsenvaltiot, ja jäsenvaltiot määrittelisivät indikaattoreita tulosten suhteen. Ja Toiseksi pitäisi siis lisätä EUn lisäarvoa eri toimissa, joita ulkorajarahasto rahoittaa, joka siis tällä hetkellä on sisäisen turvallisuuden rahaston alaisuudessa. Lisäarvolla tarkoitamme sitä, että, ra- että ohjelman pitäisi johtaa sellaisiin toimiin, joita jäsenvaltiot eivät itse olisi pystyneet hoitamaan. Me Ymmärrämme, että nykyinen, nykyisessä lainsäädännössä on rajoite, rajoitettuja kannustimia tehdä yhteistyötä Frontexin kanssa ja tehdä konsuliyhteistyötä, mutta suosituksemme menevät vielä pidemmälle ja, ja ähm, korottavat edelleen odotuksia. Jäsenvaltioiden pitäisi siis käyttää yhteisiä hakemuskeskuksia ja tehdä myös muutenkin konsuliyhteistyötä, eikä pitäisi sopeuttaa, uudistaa ja uudelleen varustaa jo olemassa olevia konsuleita tai konsulettipalveluita. Jäsenvaltioiden pitäisi vahvistaa varojen hallintaa ennen kaikkea julkisten hankintojen kohdalla. Ja kun katsomme artiklaa 22 asetuksessa, ja sen mukaan tämä asetus pitäisi arvioida kesäkuuhun 2020 mennessä ja on varmasti, olisi varmasti hyvä, jos ajoissa arvioitaisiin ohjelman vaikuttavuus, jotta sidosryhmille voidaan myös tiedottaa tuloksista, joita, joita näillä rahoitusvälineillä on saatu. Kiitos. Vielen Dank, Herr Galea. Kiitos, herra Galea. Nyt sitten Dennis de Jong. Sure, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta, koska oli ilo lukea tämä kertomus koskien ulkorajarahastoa. Ja minulle oli myöskin melkoinen kokemus käydä läpi kaikki nämä käytännön esimerkit siitä, miten rahastoa käytetään tai käytetään väärin joillain alueilla. On tärkeää, että rahastoa käytetään siihen, mitä se on, mihin se on alkuperin tarkoitettu, eli 2007 rajavalvonta, konsulaattipolitiikka. Nehän ovat pitkälti kansallisia kysymyksiä. Jäsenvaltiot näkevät sen sellaisena, eikä se, eivätkä ne automaattisesti tee yhteistyötä näissä asioissa, vaikka Schengenissä ne pitäisi ollakin. Mutta komission ongelma aikoinaan oli se, että ei ollut riittävästi automaattista toiminnallista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja yksi mekanismeista, joita voidaan käyttää komissiona, on se, että on rahasto ja 28 jäsenvaltiota. No kaikki jäsenvaltiot eivät ole mukana, mutta jotkut EEA-valtiot ovat mukana. Eli tässä on yhteensä 28 mukana olevaa valtiota. Eli tässä on rahaa, ja jos on rahaa, niin se on hyvä. Sitten voidaan esittää hankkeita, edetä niissä ja tehdä yhteistyötä. Mutta käytännössä yhteistyö merkitsee, että asiat, jotka oli jo suunniteltu kansallisella tasolla, ainoastaan kansallisia toimia rajavartiointi- ja viisumikysymyksissä, niin ne toimitettiin sitten rahastoon ja he saivat sieltä takaisin maksun. Sitten Italiasta esimerkki. Siellä oli hankintajärjestelmä, joka koski 350 ajoneuvoa. Eli ei ollut selvää, tarvittiinko tätä rajavalvontaan, koska niitä käytettiin sitten myöskin tavalliseen poliisityöhön, ja se ei sitten taas kuulu tämän rahaston piiriin. Kun on uusi rahasto, niin tämän luonnollista kehitystä, tämän arkaluontoinen yhteistyöala, mutta nyt kun siirrytään toiseen vaiheeseen, eli ulkorajarahaston tilalle tulee rahoitusväline ulkorajoja ja viisumeita varten, sehän on osa sisäisen turvallisuuden rahastoa. Ja nyt täytyy hiukan tarkastella sitä, millä tavalla rahasto on toiminut tähän mennessä ja miten sitä voidaan hyödyntää. Olen keskustellut tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön kanssa, koska tämä ei ehkä nyt tullut ihan selväksi. Mutta jos katsotaan tätä työasiakirjaa, niin siellä sanotaan, että pitää tehdä enemmän korvamerkintää, ja täällä on sana solidaarisuus, ja tämä hiukan loi hämmennystä. Solidaarisuus voidaan nähdä koko rahastona, koska sinne maksetaan jostain, jota muutkin jäsenvaltiot tekevät, ja sitten yhdessä maksetaan rajavartioinnista ja viisumeista, mutta tämän tyyppistä solidaarisuutta ei voi selittää ainakaan Euroopan kansalaisille solidaarisuuden modernina muotona, kun puhutaan rajavalvonnasta ja viisumeista. Joissain jäsenvaltioissa on suuria ongelmia rajavalvonnassa. Siellä on paljon maahanmuuttopaineita ulkorajoilla. Ja toisissa jäsenvaltioissa sitten taas on paljon vähemmän näitä paineita. Eli minulle solidaarisuus merkitsee sitä, että valtiot, joissa on vähemmän painetta, auttavat niitä valtioita, joissa on paljon maahanmuuttopaineita. Näin voidaan sitten humanitaarisesti suojella rajoja, ja suojella perusoikeuksia ja niin edelleen. Ja tällainen solidaarisuus ei sinänsä ole koromerkitty rahastossa, koska kaikki nähdään solidaarisuutena. Ja sitä on mielestäni vaikea mitata, se ei ole kourin tuntuvaa, Eli yksi suosituksistani olisi, että pitää selkeämmin määritellä, mitä solidaarisuus merkitsee, ja sitten osa varoista pitäisi varata niille jäsenvaltioille, jotka todella tarvitsevat eniten apua rajavalvonnassa. Sitten toinen osa, ja siinä olen täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, se pitäisi varata siihen, mitä meillä on yhteistä. Meillä on Frontex, sitten on konsulaattien välistä yhteistyötä, eli niitä voidaan yhdistää. Ja tämäkin on sitten jo sinänsä EUn tavoite. Ja lopuksi meillä on näitä kiireellisiä toimia tai erityistoimia. Tuomioistuin jo totesi, että kielelliset toimet yleensä tapahtuvat samaan aikaan, kun on konsulaatti- tai Frontex-yhteistyötä, eli niitäkin voitaisiin yhdistää. Eli varojen parempi kohdentaminen ja korvamerkintä. Uskon, että voisimme päästä näihin tulosindikaattoreihin ja voitaisiin siirtyä pois tästä alkuvaiheesta, jossa jäsenvaltiot piti saada mukaan, ja nyt sitten käyttää enemmän bisnestyyppistä mallia, jossa rahastoa voidaan hyödyntää ja päästä solidaarisuustavoitteisiin ja samalla yhteistyöhön EUn tasolla. Tietysti kaikki yksityiskohtaiset ehdotukset voi lukea täältä ja myöskin tuomioistuimen suositukset, mutta tämä nyt on perusfilosofia tämän työasiakirjan takana. Kiitos. Tilintarkastustuomioistuimelta tämä on hyvin mielenkiintoinen erityiskertomus ja meidänkin mietintämme on hyvin tärkeä. Nyt sitten herra Tamas. Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážení členové účetního... Kiitos Hyvä tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Haluaisin kiittää tästä erityiskertomuksesta ja hyvästä työstä sen laatimisessa. Tämä on yksi parhaista erityiskertomuksesta. Siinä on valtavasti konkreettisia esimerkkejä. Kun lukee tämän kertomuksen, voi saada oikein hyvän kuvan siitä, miten varoja on todella käytetty. Kiitos myös esittelijä Tenniste Jongille tästä loistavasta työasiakirjasta. Senkin lukeminen oli oikein hyödyllistä. Muutamia huomioita minun puoleltani. Ulkorajojen suojelu on perustavanlaatuinen aihe koko unionille ja ulkorajojen hyvä valvonta on keskeinen kysymys. Siksi tätä kysymystä pitää käsitellä ensisijaisesti ja nyt olen myös libevaliokunnassa valiokunnassa esittelijänä ja me vaadimme aina ulkorajavalvontaan lisää varoja. Tästä syystä myös varojen tehokas käyttö on erityisen tärkeää tämä rahoitus, ulko, rahoitusväline urko raja-asioissa on tärkeää myös siinä mielessä, että unioni osoittaa näin solidaarisuutta niitä valtioita kohtaan, joihin tulee suurimmat maahanmuuttovirrat. Juuri tässä näkee yhteisen eurooppalaisen politiikan arvon. Ja siksi myös tehokkuus on niin tärkeää, ennen kaikkea nyt tulevina vuosina. Kuitenkin myös tässä ohjelmassa on perustavanlaatuisia ongelmia, joita olen toistuvasti kritisoinut ja jotka voimme nähdä myös tässä valiokunnassa. Ensimmäinen ongelma on valvonta ja toinen on arviointi. Tilintarkastustuomioistuin on hyvin puhunut näistä indikaattoreista in- ja indikaattoreiden käytöstä. Komissioltakin kuulemme tästä aina uudelleen. On hienoa, että komissio on nyt päättänyt ottaa käyttöön yhteisiä indikaattoreita. Ja nyt pitää myös kehittää ohjelmakohtaisia indikaattoreita. Mutta olemme nyt vasta tämän työn alussa. Ja työtä on vielä paljon edessäkin. Mielestäni on myös hyvin tärkeää, että tämä rahoitusväline tukee suoraan Frontexin toimintaa, nimittäin Frontexin tekninen varustelu, siitä tulee velvollisuus ja koordinoinnista pitää tulla tiukempaa tietyt jäsenvaltiot otta, ovat ostaneet laitteistoja ulkorajojen valvontaa varten, eikä tätä ole koordinoitu Frontexin kanssa. Yhdessä kohdassa olen herra De Jongin kanssa eri mieltä. Ehkä De Jongin kanssa voin tämän vielä selvittää, mutta olen eri mieltä viisumeista ja rajatarkastuksista eri kohdissa. Tällainen jaottelu johtaisi hallintotaakkaan, jota, jota me aina kritisoimme, eikä myöskään koordinoinnin siitä parantuisi ja viivastuksiakin tulisi. Siksi haluaisin esittää herra De Jongille kysymyksen, miten rahaston jaottelu konkreettisesti ö, toteutuisi ei, eh, eikö tästä, tämä saattaisi johtaa myös monimutkaistumiseen tietyissä hankkeissa? Kiitos. Myös minäkin olen puhujaluettelossa. Minulla on yksi kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Varojen käyttö Kreikassa on hyvin ongelmallista. Miksi varojen käyttöaste on niin alhaista Kreikassa? Kreikka on paljon keskiarvoa alhaisemmalla tasolla. Kreikkaanhan tulee valtavasti pakolaisia, joten oikeastaan siellä pitäisi varat käyttää täysimääräisesti. Olin tästä hyvin yllättynyt. Nyt ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan seuraavaksi puheenvuoron komissiolle. Herra Hom ja herra Konde. Ai anteeksi, Ali. En nyt nähnyt teitä. Thank you, Madam Chair. Dear members of the... Kiitos puheenjohtaja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin kiittää tuomioistuimen jäseniä tästä kertomuksesta. Se on hyvin luettavissa. En tiedä, miltä se on aikaisemmin näyttänyt, mutta voimme kyllä kuvitella, miten tämä prosessi on edennyt. Kun ajatellaan löydöksiä ja suosituksia, niin niissä on keskitytty tiettyihin tärkeisiin seikkoihin, esimerkiksi indikaattoreita luotettavan käyttöön. Niin ikään on määritelty tavoitteita tuloksen ja vaikutusindikaattoreiden luomiseksi. Aivan erityisesti kiinnitetään huomiota indikaattoreihin täytäntöönpanossa. Ja tämä on sitten tilintarkastuslähestymistavan mukaisesti huomioitu. On aivan selvää tämän kertomuksen perusteella, miten varoja allokoidaan jäsenvaltioiden välillä. Ulkoraja väline on sellainen, jolla huomioidaan uhkat rajoilla aivan erityisissä jäsenvaltioissa. Kun otetaan huomioon se, että pitää tarjota myös eurooppalaista lisäarvoa, niin tästä juontuu useita kysymyksiä. Miten uhkaa arvioidaan käytännössä, miten se toteutetaan, Entäspä sitten tulosindikaattorit ja miltä pohjalta voimme laatia prioriteettilistan resurssien käytön suhteen? Haluaisin todeta teille kollegat, että meillä on unionin ulkorajaa Bulgariassakin ja meillä on valtava paine esimerkiksi maahanmuuton takia, kun otamme huomioon lähi tilanteen ja koko alueen tilanteen. Tässä yhteydessä haluaisin kysyä, miksi tiettyjä indikaattoreita käytetään eikä sitten luotaisi jonkinlaista listaa, joka kattaisi kaikki jäsenvaltiot Euroopan unionissa. Tietenkään nämä eivät rajoittuisi eri komponentteihin, vaikkapa ilmarajavalvonta tai maarajavalvonta, merirajavalvonta, lentokentät ja matkustajat eh, ja rattiliikenteen erityiset ongelmat. Tietysti näillä komponenteilla on erilaisia vaikutuksia ulkorajaa turvallisuuteen, sen takia täytyisi huomioida ne erillisinä tekijöinä. Katson, että tällä tavalla varat voitaisiin allokoida eri jäsenvaltioille oikeudenmukaisesti niin, että olisi tällaisia indikaattoreita käytössä, jotka mahdollistaisivat myös kansainväliset vertailut. Näin varat voitaisiin jakaa oikeudenmukaisesti. Kun puhumme unionin ulkorajoista, niin täytyy ymmärtää, että puhumme koko Euroopan unionin turvallisuudesta. Minä tulen yhdestä maasta EU-ssa, jolla on ulkoraja ja voin todella todeta, että ongelma on vakava. Kiitos. Vielen Dank. Wir nehmen, ja. Kiitos. Me otamme tämän kyllä vakavasti ja siksi meillä onkin näitä kokouksia. Nyt komission puolesta her, herra Home tai herra Signore ja herra Konne, kuka aloittaa? Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastus on ollut hedelmällinen ja mielellämme otamme vastaan tilintarkastustuomioistuimen komissiolle ja jäsenvaltiolle esittämät suositukset. Haluamme kiittää myöskin tätä valiokuntaa ja esittelijää tästä huomiosta tälle mietinnölle ja näistä, näistä suositusehdotuksista. Jos katsotaan tilintarkastustuomioistuimen suositusta, niin keskittyisin muutamaan kansallisten strategioiden puutteesta. No, uusissa oikeudellisissa puitteissa on helpompi keskittyä strategisimpiin kysymyksiin johtuen siitä, että että komissio on käynyt poliittista vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja tämän avulla on löydetty strateginen suuntautuminen monivuotinen kehys rahaston osalta myöskin mahdollistaa sen, että voimme keskittyä enemmän strategisiin kysymyksiin verrattuna edelliseen kauteen. Ja sitten millä tavalla voidaan mitata tuloksia. Tämän tuomioistuin otti esille. Ja uusissa puitteissa meillä on yhteistä arviointia ja jäsenvaltioiden pitää määritellä tavoitteita ja noudattaa näitä pakollisia yhteisiä indikaattoreita, jotka ovat mukana kansallisissa ohjelmissa. Tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja komission välillä tapahtuu 2014 Tämä on kattava tietokonejärjestelmä, jossa on mukana myöskin rakennerahasto. Ja sitten väliarvioinnissa, no se ei ollut riittävän hyvä. Komissio uskoo, että lopullinen arviointi rahojen käytöstä, sitä tulee parantaa. Ja noudatamme tuomioistuimen suosituksia, me olemme jo aloittaneet, ja keskitymme enemmän laadullisiin tietoihin seitsemän arviointitiimin suositusten pohjalta, esimerkiksi tehokkuus, EU-lisäarvo ja muut kysymykset. Ja sitten huolenaiheet, jotka liittyvät riittämättömään EUn lisäarvoon ja synergian kehittämisen Frontexin kanssa. Me uskomme, että uusissa puitteissa näihin huolenaiheisiin kiinnitetään riittävästi huomiota, ja komissio toimii entistä enemmän varmistaakseen, että varoista saadaan lisäarvoa. No, sitten valvonta- ja hallintojärjestelmien heikkoukset, heikkoudet. Komissio seuraa näitä asioita ja kun, silloin kun taloudellisia hoikaisuja tehdään. Sitten esittelijän ehdotus. Me uskomme, että uusi oikeudellinen väline mahdollistaa sen, että voidaan enemmän keskittyä aloihin, jotka esittelijä on ottanut esille – solidaarisuuden pohjalta lasketaan nämä summat jäsenvaltioille, eli ne valtiot, joissa on enemmän maahanmuuttopaineita, saavat enemmän rahoitusta. Ja väliarviossa, joka tehdään vuonna 2017, siinä sitten annetaan lisärahoitusta jäsenvaltioille, joilla on enemmän maahanmuuttopaineita. Erityiset toimet keskittyvät aloihin, jotka esittelijän määritellyt prioriteeteiksi, kuten konsulaattien välinen yhteistyö – ja näin niitä sitten käytetään Frontexissa yhteisissä hankkeissa. Ja sitten komission keskitetty hallinto on myöskin havainnut hätäapua ja nämä tavoitteet voidaan paremmin ottaa huomioon uusissa puitteissa. Sitten varojen rekisteröinti Frontexissa – Nämä erityiset toimet vapauttavat 120 miljoonaa Frontexille, mutta täytyy myöskin muistaa, että varojen identifiointi riippuu eri mekanismeista, joita Frontexissa säädellään. Sitten perusoikeuksien noudattaminen, uudet oikeudelliset puitteet, puuttuvat tähän tilanteeseen oikealla tavalla. Ja jäsenvaltioiden täytyy noudattaa perusoikeuksia silloin, kun ne panevat täytäntöön näitä toimia. Artiklassa kolme on tällainen velvoite. Ja sitten on ex ante ehtoja jäsenvaltioille, mitä tulee toiminnallisen tuen käyttöä, joka on jopa 40 prosenttia koko summasta tässä välineessä. Kiitos puheenjohtaja. Gibt es weitere Wortmeldungen? Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, annan vielä puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle. Herra Kalea. Ensinnäkin haluaisin jälleen kerran kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja ja hyvä esittelijä, ja kiitos myös jäsenille, jotka osallistuivat ja kiitos komissiolle rakentavasta yhteistyöstä koko tämän tarkastuksen aikana. Olen samaa mieltä, samaa mieltä esittelijä De Jongin kanssa siitä, että tällä alalla EU vielä kehittyy, vaikka Schengen-alue on ollut käytössä jo useita vuosia. Silti kuitenkin tämä työ on vielä kesken. Jäsenvaltiot, Schengen-alueen jäsenet ja myös jo, muut jotka ovat, alueet, jotka ovat liittyneet Schengeniin, tekevät parhaansa integroidakseen rajavalvontansa EUn järjestelmään. Olen samaa mieltä Koskin kanssa siitä, että tämä on keskeinen kysymys EU:ssa sekä turvallisuuden että myös poliittisen ulottuvuuden kannalta. Olen siis samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että nyt kun olemme aloittaneet uuden rahoitusvälineen toi, täytäntöönpanon jäsenvaltioiden komission ja sidosryhmien on valvottava edistystä jatkuvasti ja tehtyä työtä jäsenvaltioiden pitäisi ottaa enemmän käyttöön EU-näkökulma näissä toimissa, eikä pitäisi käyttää rahastoa kansallisesta näkökulmasta. Ja kyllä, kun puhumme valvonnasta, ja arvioinnista lisäarvon takaamiseksi. Me tiedämme, että uusi asetus on ottanut mukaan ja vahvistanut velvollisuutta ottaa käyttöön yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia indikaattoreita. Meidän pitää pitää myös mielessä, että tämä asetus on vain yksi asetus muiden asetusten joukossa, Meillä on asetus 553 ja 554 myös. Meillä ei ole pelkästään sisäisen turvallisuuden rahastoa, vaan meillä on myös muita EUn aloitteita, jotka vaikuttavat suoraan ulkoraja-asioihin ja maahanmuuttoasioihin. Komission näkökulmasta olisi tärkeää ei pelkästään keskittyä tämän yhden asetuksen täytäntöönpanoon, vaan myös käyttää kokonaisvaltaisempaa lähestymistavaa niin, että eri osat tässä järjestelmässä palvelevat samaa tavoitetta. Miksi Kreikassa ollaan käytetty varoja niin vähäisesti? Tämän kysymyksen esitti puheenjohtaja. Tietysti kaikki tietävät, Viime vuosien olosuhteet Kreikassa ja nämä olosuhteet tulivat yhteen tämä ulko, ulkorajarahaston toiminnan kanssa, mutta kun katsotaan yksityiskohtia, niin nämä ongelmat liittyvät ennen kaikkea julkisten hankintojen ongelmiin. Hankintamenettelyt kestivät liian kauan ja tole, todellisuudessa oli selvää, että ei pelkästään Kreikassa, vaan myös muissa jäsenvaltioissa pitää kohdentaa hallintokapasiteettia näihin toimiin, jotta ohjelmat saadaan pantua täytäntöön ja jotta niitä voidaan valvoa ja arvioida ja jotta tavoitteet saadaan saavutettua. Panen tietysti tyytyväisenä merkille tämän toimen, joka komissio on jo aloittanut ja jota se jatkaa. Se koskee jatkuvaa vuoropuhelua näistä asioista ja ohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden kanssa. On tärkeää, että yritetään jäsenvaltioiden kanssa puhua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun ongelmia havaitaan. Meillä on nyt jo jonkin verran kokemusta kaudelta 2007-2013 ja olen varma, että tulevina vuosina pystymme edistymään edelleen. Olen samaa mieltä monista kommenteista sekä jäsenten että komission kanssa. Vielä perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien noudattaminen, se on aivan keskeistä Euroopan unionissa yleisesti. Ja vielä lopuksi meidän pitää miettiä hieman tarkemmin vielä varojen korvamerkitsemistä jäsenvaltioille ja näiden varojen käyttöä erityisiin tarkoituksiin. Idealla on omat perustelunsa, mutta pitää pitää myös mielessä, että korvamerkintä yksin ei välttämättä johda parempaan suunnitteluun tai parempaan täytäntöönpanoon tai myöskään raportointiin. Tulosten mittaaminen vaatii, kuten tiedämme, näitä älykkäitä tavoitteita ja tulosindikaattoreita. Vielä viimeiseksi solidaarisuudesta sitä on käsitelty hyvin selväsanaisesti uudessa asetuksessa ja uusissa oikeuspuitteissa. Asetuksen johdantosan kappaleessa on muutamia viittauksia solidaarisuuteen ennen kaikkea, mitä tulee niihin jäsenvaltioihin, joihin tulee kohtuuttoman paljon maahanmuuttovirtoja niiden maantieteellisen sijainnin takia. solidaarisuutta pidetään keskeisenä tekijänä ulkorajojen hallinnassa. Ja asiaan puututaan myös yksityiskohdissa ja säännöksissä asetuksessa, asetuksessa sillä siellä hi, äh, äh, määritellään hierarkia maahanmuuttopaineen suhteen. Se voi olla äh, ukat voivat olla korkeita tai keskitason uhkia ja niin poispäin. Ja jos jäsenvaltiot, valtioihin tulee, jos jäsenvaltiolla on kohtuutonta taakkaa, niin heille voidaan antaa korvausta ja heitä voidaan auttaa kansallisten tarpeiden suhteen. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos Home pääosastolle voi vain suositella, että Regi pääosaston kanssa tehtäisiin yhteistyötä, sillä Regillä on task force näiden asioiden suhteen ja ei ole hyväksyttävissä, että Kreikka ei käytä näitä varoja. Nyt vielä viimeiseksi esittelijä Dennis. As far as Greece... Kiitos Inge. Kreikan tapauksessa katsoisin, että se on osa suurempaa ongelmaa, josta keskustelemme myös muissa valiokunnissa tässä parlamentissa. Nykyjärjestelmän puitteissa ei ole oikeastaan Kreikalle kannusteita, kannustimia toteuttaa tehokasta rajavalvontaa. Niin kuin tiedätte, jos rajavalvonta on tehokasta, niin täytyy huomioida myös turvapaikkahakemukset rajoilla ja ne täytyy käsitellä. Koko poliittinen eettinen problematiikka. Nyt kun toteutetaan tätä vastuujakoa ja turvapaikka kysymyksissä Kreikan tapaisissa maissa koetaan, että he joutuvat kantamaan suurimman osan taakasta Euroopan tasolla. En ole kovinkaan yllättynyt siitä, että he eivät käytä näitä rahastoja koska mitä enemmän on rajavalvontaa, niin sitä enemmän tulee turvapaikkahakemuksia ja sitten tämä tarkoittaa enemmän käsittelyjä Kreikalle tällä alalla. Mutta tätä ulottuvuutta en työasiakirjassa käsitellyt niinkään, koska tämä keskustelu on todella laaja. Kaikki kuitenkin etenemme samaan suuntaan. Nythän kyseessä on työasiakirja, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, joka puolestaan käsittelee 2013 päättynyttä ohjelmaa. Eli nyt meillä on sisäisen turvallisuuden rahasto ja uudet kriteerit. Niillä voidaan jo päästä tiettyihin suosituksiin, joita tässä esitetään. Ja komissio ja tuomioistuinkin ovat todenneet, että näin osittain onkin. Kuitenkin katson, että tässä on hieman omituinen elementti mukana myös uudessa ohjelmassa. Edelleenkin ne jäsenvaltiot, joilla on pienet maahanmuuttopaineet, jotka helposti voivat huolehtia omasta rajavalvonnastaan, saavat edelleenkin varoja tästä uudesta rahastosta. Kun hankitaan materiaalia, toteutetaan hankkeita tämän ohjelman alaisuudessa, niin voi olla, että nämä eivät olisi prioriteetteja koko EUlle. Tämä on suuri ongelma, joka on mukana myös uudessa järjestelmässä, vaikkakin siellä on suuremmat yhteisrahoitusprosenttiosuudet niille valtioille, joilla on vaikeita rajakysymyksiä hoidettavanaan ja sellaisessa toiminnassa, jotka johtavat Frontexin yhteistyöhön tai konsuliyhteistyöhön, siellä on suurempi yhteisrahoitusosuus. On tiettyjä kannustimia, mutta ei ole pois suljettua se, jonka tuomioistuinkin totesi hyödyttömäksi. Tällainen käytäntö edelleenkin jatkuu. Jäsenvaltiot käyttävät varoja hankkeisiin, joita ne haluavat joka tapauksessa toteuttaa, ja nyt ne vain toteutetaan EUn rahoituksella. Tämä ei olisi tar- tarpeellista rahoituksen keskittäminen niille jäsenvaltioille ja niihin tarpeisiin, joihin todella liittyy kiireellisyyttä, jossa ulkorajavalvonta on tärkeää. Minä inhoan byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa ja nyt tietyillä säännöillä on vain monimutkaistettu tilannetta. Meillähän on jo korkeat yhteisrahoitusosuudet esimerkiksi näille kirjallisille toimille, se ei ole mitään uutta. Sitten kollega Alin kanssa olen samalla linjalla siitä, että pitäisi keskittyä niihin valtioihin, joilla on suurimmat ongelmat. Ja sitten siirrymme syrjään muissa valtioissa toteutettavista hankkeista, joissa ei välttämättä ole tällaista tärkeys prioriteettiasemaa tai kiireellisyyttä. Eli täytyisi nähdä asia teholli, tehokkuuden näkökulmasta ja pitäisi keskittyä nimenomaan näihin ensimmäisen kategorian jäsenvaltioihin. Sitten nämä tulosindikaattorit ja niiden arviointi, siihen kommenttiin voin yhtyä. Kiitos. Ja, vielen Dank für Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos myös tilintarkastustuomioistuimille ja komissiolle. Näin olemme saaneet tämän esityslistan kohdan käsiteltyä. Ja nyt ongelmana on se, että puhujat seuraavasta esityslistan kohdasta eivät ole vielä paikalla ja tulevat muutaman minuutin kuluttua, joten, tai kuulemma 20 minuutin kuluttua. Eli Eli 10.50 tapaamme täällä 10 vaille 11, sillä ilman puhuja emme voi jatkaa. 10.50 kokous jatkuu.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 Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Jatkamme nyt kokousta tämän lyhyen tauon jälkeen. Nyt Euroopan investointipankin Euroopan ulkopuolisen toiminnan osaston pääjohtaja herra Lalu on saapunut paikalle. Ja meillä Martina Labajova on vastuussa ja tilintarkastustuomioistuimesta on paikalla Daniel Lamarck. Erala Lu saa ensiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, valikunnan jäsenet, hyvää huomenta. On kunnia olla täällä tänään edustamassa Euroopan investointipankkia. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, Euroopan parlamentissa ja olen aika vaikuttunut. Eli yritän nyt pystyä keskittymään näihin käsiteltäviin asioihin. Olen puhumassa Euroopan investointipankin vastuuvapaudesta, olen kertomassa toiminnastamme Kotonuun investointiyksikössä. Sehän nyt varsinaisesti ei kuulu vastuuvapausmenettelyn piiriin sinänsä, mutta Euroopan investointipankki vuosien ajan on jatkuvasti yrittänyt parantaa koordinointia ja yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, eli investointipankki on raportoinut parlamentille siitä, mitä on tehty investointivarojen osalta Afrikassa, Tyylällä merellä ja Karibian merellä. Eli meillä on tässä tällainen yleinen esitys vuonna 2013 tuloksista. Yritän puhua korkeintaan 20 minuuttia. Ja sen jälkeen sitten voitte esittää meille kysymyksiä. ensin yleisesti vähän Euroopan investointipankista ensin. Aloitan nyt ihan perusasioista. Ja muistuttaisin, että Euroopan investointipankki on EUn pankki. 28 jäsenvaltiota on siinä mukana. Eli ne ovat osakkeenomistajia pankeissa. Me harjoitamme lähinnä lainatoimintaa, mutta myöskin muuta. Meillä on myöskin neuvon antamista, suunnittelu, palveluita lähinnä kollegoiden kanssa komissiosta. Ja vuosittainen toiminta on 70 miljardin arvoista. Ja siitä 10 prosenttia toteutuu EUn ulkopuolella. EUn ulkopuolella toimimme lainamandaattien pohjalta, jotka saamme jäsenvaltioilta – ja nämä on hyväksytty seuraavaksi seitsemän vuoden kaudelle. Ja tässä lainamandaatissa me toimimme oikeastaan kaikkialla maailmassa Pohjois-Amerikka ja Australia pois lukien. Ja osa toiminnastamme tapahtuu Karibian, Tyynemeren ja Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella – Eli nyt keskityn lähinnä tähän kotonuun. Eli tässä on esityksen rakenne. Ensin puitteistosta, sitten lukuja ja hankkeita. Kolmanneksi haluaisin puhua 11 tutkimuksen puiteohjelmasta Ja sitten puhun lyhyesti siitä, miten keskitymme tuloksiin. Ensin puitteet. Afrikan, Karibian ja Tyynemeren alueella lähinnä käytetään investointivälinettä – joka rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta. Tämä näkyy siinä vihreänä. Ja nämä varat menevät kahden tyyppisiin toimiin, sinisiin ja violetteihin. Eli siellä on juniori- tai alistettuja lainoja, pääomarahoitusta, takeita, eli nämä ovat lainavälineitä, ja pääomamarkkinavälineitä hyvin pitkälti paikallisessa valuutassa. Ja tässä on sitten kokonaissummat, joita on myönnetty tästä välineestä sekä AKT-maiden osalta 3,7 miljardia ja sen OCT 50 miljoonaa. Näillä varoilla myöskin annetaan korkotukia tietyille lainoille ja teknistä tukea. Ja tässä purppurasalaatikossa on summat, joita on varattu 11 rahastossa tekniseen apuun ja korkotukin. Ja sitten jos jäsenvaltiolta saadaan lupa tämän rahan lisäksi käytämme omia varojamme Eli kyse on varoista, joita käytetään pääomamarkkinoilla ja jotka näkyvät tilinpäätöksessä. Eli tämä kotonu on tietysti tämän ulkopuolinen ja omat varat ovat tässä katteessa. Ja sitten kaksi ja puoli miljoonaa käytetään AKTn osalta ja 100 miljoonaa OCTn osalta. Me lainaamme varoja myöskin julkisille sektorille AKT-alalla. Tällä tavalla voidaan lainata varoja rahoituslaitoksille. Ja sieltä varat menevät sitten pk-yrityksiin ja joskus tällä tavalla voidaan myöskin saada yhteys yritysten lainoihin. Eli tällä tavalla toimimme AKT-maissa. No, sitten tämä kotonuun investointiväline. Se on aika ainutlaatuinen mekanismi. Siinä jäsenvaltiot ovat antaneet Euroopan investointipankille 3,2 miljardia, jota sitten on täydennetty myöhemmin. Ja näitä varoja käytetään lainaamiseen ja Yleensä me saamme nämä rahat takaisin korkojen kerran ja ne sitten investoidaan uudelleen ja luodaan tällainen vipuvaikutus. Eli varat käytetään tehokkaasti uudelleen. Ja tässä kuvassa on kuvattu tätä hyvin dynaamisesti ajan mittaan. Eli tämä alkoi vuonna 2003. Ja siellä on ennustus, tämä purppuralinja, linja joka liittyy näihin kasantuviin summiin, joita on lainattu tähän mennessä vuoteen 2013 3,4 miljardia. Ja tavoitteena tulevaisuudessa on lainata näitä alkuperäisiä varoja. Eli tällä hetkellä me olemme lainanneet enemmän kuin mitä meillä aluksi oli rahoja käyttämällä näitä tuottoja, joita tulee näistä päättyneistä hankkeista. Eli mekanismi on aika ainutkertainen, koska pystymme luomaan enemmän toimintoja kierrättämällä näitä varoja, joita saamme. Sitten mitä me teemme Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Karibian ja Tyynenmeren maissa. Me voimme jakaa toimintamme kahteen ryhmään. Yksityinen paikallinen kehitys ja sitten julkinen sektori. Ja kaikki hankkeet, joita toteutetaan, ja puhun tässä sitten lisää kohdassa neljä, Eli niillä pitää olla selkeä kehitysvaikutus. Ja me jatkuvasti mittaamme hankkeiden vaikutusta ja niihin liittyvää arvoa. No, jos katsotaan näitä lainoja tai takeita, joita meillä on, niin ne voidaan jakaa kahteen alueeseen, eli infrastruktuuriin. Ja tässä nyt ei puhuta vain mistään tiilistä, vaan Kyse on hyvinkin laajoista infrastruktuureista ja sitten peruspalvelut, vesihuolto, terveydenhuoltopalvelut. Nämä kaikki ovat meille mukana infrastruktuureissa, kuten energia. Ja sitten rahoitussektori. Sieltä saadaan sitten kohtuuhintaista rahoitusta yksityisiin, pieniin ja joskus mikroyrityksiin näillä alueilla, jotka ovat katettuja ja näissä prosesseissa meillä on yksi prioriteetti ilmastotoiminta. Ei se tarkoita, että kaikki hankkeet liittyvät ilmastotoimintaan, mutta meillä on systemaattinen taipumus ottaa huomioon ilmastovaikutukset näistä hankkeista. Ja jos katsotaan uusiutuvaa energiaa, me rahoitamme tuuliturbaaneja ja voin tästä myöhemmin antaa esimerkin. Osa näistä projekteista on valittu, koska ne sopivat tähän prioriteettiin, eli ilmastonmuutoksen torjuntaan ja lieventämiseen. Ja mielenkiintoista nähdä, että hiljattain investointipankki on ryhtynyt toimiin maatalous- ja elintarviketurvallisuusalalla – se on meille aika uutta, mutta näin on toimittu jonkin aikaa ja myöskin teollisuuden kehitys on otettu huomioon näissä maissa. Sitten yksityinen sektori. Meillä on tämä kotonuun investointiväline ja sitten omat varat, kuten selitin. Meillä on nämä kaksi raha lähdettä. Ja sitten meillä on eri tahot, jotka ovat suorassa yhteydessä yksityiseen sektoriin, mutta useammin me käytämme joko paikallisia pankkeja, tämä näkyy tässä keskellä. Hyvin usein käytämme mikrorahoitusinstituutioita tai sitten investointirahastoja, jotta saamme yhteyden lopullisen edunsaajaan, pk-yrityksiin, olivat ne sitten yrityksiä, no he puhutaan sitten suuremmista yrityksistä, joiden kanssa yritämme toimia suoraan, mutta usein PK-yritykset ovat paikallisia yrityksiä, joihin saamme yhteyden sitten välikäden kautta. Ja miksi toimimme näin? Se johtuu siitä, että Euroopan investointipankki aluksi luotiin tehokkaaksi organisaatioksi. Ja siellähän on vain 2200 työntekijää. Valtaosa meistä toimii Luxemburgissa. Olemme myöskin paikan päällä ja tästä voin kertoa lisää. Eli meillä on tällainen varastointimalli. Ja tämä koskee ainakin toimintojamme EU-ssa, ei niinkään toimintaamme EUn ulkopuolella. Siellähän toimitaan samalla tavalla kuin kehityspankki mutta me yritämme myöskin olla mukana verkostoissa ja tehdä yhteistyötä paikallisten pankkien ja mikrorahoitusinstituutioiden kanssa, jotta voimme moninkertaistaa rahoitusta käyttämällä paikallisia instituutioita, jotka tuntevat alueensa. Sitten meillä on myöskin teknisen tuen ohjelma, jossa voidaan käyttää investointivaroja. Joskus käytetään myöskin Euroopan komission välineitä tähän. Ja monissa tapauksissa olemme rahoittaneet yksityissektoria hankerahoituksella. Siinä on mukana yhteinen ja yksityinen, yleinen, julkinen ja yksityinen taho. Eli siellä kehitetään ja viedä eteenpäin näitä hankkeita valtion ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Meillä on takeita näille hankkeille ja kuten mainitsin, olemme yrittäneet kehittää Afrikan, Karibian ja Tyynemeren alueella hyödyntämällä omia kokemuksiamme ja olemme kehittäneet julkista ja yksityistä yhteistyötä. Sitten 2013 lukuja ja hankkeita. Yritän nyt puhua suppeasti, mutta voin kertoa sitten lisää, jos jotain haluatte tietää. Ja haluaisin myöskin sanoa, että täällä huoneen etuosassa on esitteitä. Siellä on vähän raportointia toiminnastamme ja myöskin tästä rahoitustoimista, eli sieltä löytyy sitten lisätietoja. Tässä nyt pähkinän kuoressa kuvien kautta esitelty kymmenen vuotta investointeja, eli nyt tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. Ensin nämä yleiset globaalit lukemat Eli kymmenen vuoden aikana tämä on summa ollut 3,4 miljardia euroa, 205 hanketta AKT-maissa. 85 prosenttia varoista on mennyt yksityiselle sektorille. Ja 3,4 miljardista noin puoli miljardia on mennyt energiaan. Ja suuri osa oli varattu sitouduttu ilmastotoimiin ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Sitten on rahoitettu paljon hankkeita muiden kanssa. Afrikan kehityspankki, KA2V, AFD, Maailmanpankki. Ne ovat tärkeitä kumppaneita, mutta eivät ainoita. Eli 80 kahdeksan näistä 205 hankkeesta, eli noin 40 prosenttia hankkeista yhteisrahoitetaan muiden kanssa ja 25 kumppania kaiken kaikkiaan. 3,4 miljardista 2 miljardia on mennyt rahoitussektorin kehittämiseen ja tämän kehityksen kautta on tuettu pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä. 71 miljoonaa eli puhtaaseen juomaveteen ja kestäviin saniteettihankkeisiin. Nämä hankkeet ovat yhä tärkeämpiä. Ja 45 hanketta saa näitä korkotukia. Ja useissa tapauksissa ne ovat hyvin keskeisiä koska jos katsotaan, mitä sääntöjä meillä on, meillä pitää olla ehtoja enemmän asiat on oltava voimassa näissä maissa, jotta ne voivat lainata meiltä rahaa. Ja silloin meillä on korkotukia. Ja 280 miljoonaa on mennyt mikrorahoitusinstituutioihin. Tämä ala on kasvanut. Me aloitimme Välimeren eteläpuolelta, mutta kotonuun välineen ansiosta olemme pystyneet vauhdittamaan näitä toimia lähinnä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa eri 50 hankkeessa ja 280 meni mikrorahoitusinstituutioille. Ja 190 miljoonaa meni sitten yksityisiin pääomarahastoihin, jotka itse sitten keräsivät 1,3 miljardia ja tukivat 374 pk-yritystä. Eli tämäkin toiminta on ala, jolla – yhdistämme meidän rahojamme jäsenvaltioiden varoja. Siellä nämä varat ovat moninkertaistuneet sekä rahastossa että myöskin edunsaajien tasolla. Sitten 2011-2014. Tässä on lukemia, keskeisiä tietoja. Ja kun katsotaan raporttia vuoden 2013 osalta, Viime vuonna rahoitimme 471,5 ja puoli miljoonaa Eurooppaa tämän välineen kautta, ja sitä täydennettiin 240,5 miljoonalla omista varoista kaiken kaikkiaan 20 hankkeeseen. Tämä lukema tulee tänä vuonna nousemaan, ja nämä odotetut lukemat ovat tässä sinisellä rivillä, ja miksi tänä vuonna tämä lukema on suurempi, niin meillä oli paljon hankkeita, jotka nyt sitten vihdoinkin toteutuivat. Ja siksi sekä lukumäärän ja summien osalta nämä lukemat ovat tämän vuoden osalta suurempia. Eli 85 prosenttia oli yksityisen sektorin hankkeita 85 prosenttia meni saaran eteläpuoliseen Afrikkaan. No sitten Turkana-järven järven tuulivoimahanke. Meille tämä on hyvin merkittävä hanke monessakin mielessä. Ensinnäkin tässä oli läheistä yhteistyötä kollegoiden kanssa komissiosta, DEFCON pääosastosta he ovat erinomaisesti auttaneet meitä toteuttamaan tätä projektia. Ja tämä on kaikkien aikojen suurin yksityinen investointi Keniaan, 620 miljoonaa euroa. Tämä koskee tuuliturbiineita, eli sähkön tuotantoa pelkästään tuuliturbiinien kautta. Investointipankki maksoi kummastakin rahastosta, eli investointivälineestä ja omista varoista 200 miljoonaa. Ja tähän lisättiin 25 miljoonaa sitten Afrikan infrastruktuurirahastosta. Ja voidaan sanoa, ja kuten hankkeen edistäjät totesivat, käydessään hiljattain investointipankissa, ja kun he puhuivat suurlähettiläidemme kanssa, niin voidaan sanoa, että investointipankki on ollut keskeisessä roolissa, jotta tämä hanke on toteutunut Maailmanpankin epäonnistumisen jälkeen. Ja tällä tavalla luodaan noin 2800 työpaikkaa rakennusvaiheessa. Tietysti osa, osa näistä työpaikoista jää esimerkiksi huoltoa varten, ja tämä koskee 365 turbiinia. Tämä vastaa 20 prosenttia tämänhetkisestä tuotantokapasiteetista Keniassa. Eli lisäämme 20 prosenttia kapasiteettiin kerralla ja voitte kuvitella, että tällä on paljon myönteisiä vaikutuksia. Ensinnäkin Tähän liittyy tärkeä infrastruktuurikysymys, ja joka liittyy siihen, että parannetaan tätä siirtoverkkoa maassa ja näitä yhteyksiä maassa, koska kapasiteettia ei voi vain lisätä tällä tavalla ilman, että verkkoa uudistetaan. Myöskin on tehty muita infrastruktuuritöitä tällä alueella – Sehän on hyvin syvällä sisämaassa. Eli kaikki nämä asiat piti myöskin ottaa huomioon. Me myös katsomme, että naapurimaat osittain hyötyvät tästä hankkeesta, koska tämä lisäkapasiteetti voidaan sitten viedä naapurimaihin. Tässä on valtavasti potentiaalia. Tällä alueella ei ole paljon asutusta. Se on pitkälti autiomaata ja tämä on projektin ensimmäinen vaihe. Ja jos se onnistuu, niin se ehkä kehitetään vielä pidemmälle vaiheessa kaksi ja ehkä kolme. Ja tämä hanke syntyi kymmenen vuotta sitten – kun kaksi Hollannin kansalaista oli lomalla tämän järven rannalla ja huomasivat, että järvi oli jatkuvasti tuulinen paikka. Ja siellä tehtiin sitten geologisia tutkimuksia ja havaittiin, että tämä oli erityinen paikka, kun ajatellaan tuulivoimaa, koska siellä on paljon tuulta ja siellä oli potentiaalia ja kaikki käynnistyi siitä. Ja tämä on esimerkki myöskin EUn ja Afrikan välisestä yhteistyöstä. No sitten yksi uusi piirre vuonna 2013, ja tämä tulosrahoitus. Te olette antaneet pikkusiskon tälle kotonun investointivälineelle, ja tämäkin vaikuttaa kollegani Heike Rytkersin tekemään työhön, joka on tänään paikalla – Eli saimme lisäksi 500 miljoonaa tulosrahoitukseen. Eli se liittyy tähän oranssin alueeseen tässä kuvassa. Ja se kuvastaa niitä investointeja, jotka ovat riskialttiita. Ja rahoituksellinen tuotto yleensä on liian pientä, jotta sinne saataisiin kaupallista rahaa. Mutta me odotamme huomattavia vaikutuksia sosiaalisessa muodossa ja ympäristötoimien muodossa. Eli tällaiset investoinnit ovat saaneet lisää 500 miljoonaa, jotka sitten käytetään vuonna 2014 me saimme luvan 2013. Ensimmäiset hankkeet on joko hyväksytty tai niitä ollaan hyväksymässä. Ja me kehitämme rahoituksen kestävyyttä ja toivottavasti viime kädessä saamme rahamme takaisin. Tässä nyt ei ole ihan sama profiili kuin investointivälineessä. Siellä yritämme löytää tasapainon riskien ja tuoton välille taloudellisesti hyvistä hankkeista. Eli tässä ehkä saamme tuottoa, joka on aika alhaista ja joka ei sovi tähän analyysiin, jos niitä rahoitettaisiin investointivälineen standardi, standardien mukaisesti. Mutta kaiken kaikkiaan yritämme pyrkiä siihen, että saamme tuottoa, jota sitten uudelleen käytetään niin kuin on tehty investointivälineen osalta. Olemme keskittyneet sosiaalisiin, väestönkehityksellisiin hankkeisiin, elintarviketurvallisuus, sosiaalinen syrjäytyminen, maahanmuutto, konflikteista toipuminen, terveydenhuollon saatavuus, koulutuksen saatavuus – yksityiset hankkeet, joita rahoitetaan, niiden pitäisi toimia näillä alueilla. Ja sitten olemme keskittyneet myöskin ympäristöhaasteisiin, ilmastotoimet, jätehuolto, biodiversiteetti, vesihuolto. Ja olemme sopineet tähän mennessä siitä, että me otamme käyttöön neljä rahoitusvälinettä. Eli joko sijoitetaan pääomarahastoihin joilla on sosiaalisia vaikutuksia, tai sitten käytämme rahoitusalan välikäsiä kohdennetusti, tai sitten käytämme riskinhallintavälineitä, eli osa riskeistä jää meille. Tämäkin on yksi osa tapa käyttää näitä välikäsiä, tai joissain tapauksissa sitten annamme suoraa rahoitusta. Yksi esimerkki. Tällä hetkellä teemme työtä IFADin kanssa ja tuemme pienimuotoista maanviljelyä AKT-maissa. Eli olemme heidän kumppaneitaan. Heillä on tietoa omasta yhteisöstä ja osuuskunnista paikan päällä. Ja siellä rakennetaan sitten hankkeita, joihin annetaan pitkä pitkän ajan oman ja muiden maiden valuuttojen rahoitusta. Ja tämän tyyppiset lainat ovat hyvin hankaloita saada näillä aloilla, alueilla, joista puhutaan. Ja me olemme vielä muokkaamassa näitä hankkeita. Meillä on 5-8 maata mukana, Malawi, Mozambique, Etiopia, Nigeria ja Ruanda – Eli ne saavat teknistä tukea ja siellä rakennetaan nämä hankkeet. Ja sitten paikalliset kaupalliset pankit ovat mukana välittämässä näitä varoja loppuedun saajille ja näitä varoja sitten käytetään näissä teknisen avun hankkeissa niin, että nämä viljelijät eivät saa pelkästään rahoitusta, vaan he saavat myöskin tukea, jotta he pystyvät tehokkaasti käyttämään varat kestävällä tavalla ja jotta he pystyvät lisäämään tuotantotapojaan. Ja toivottavasti 50 miljoonalla voidaan tukea jopa 100 000 pienviljelijää tällä kaudella. Kysehän on yleensä neljästä viidestä vuodesta, Tämä hankehan on tätä pidempi. Sitten lopuksi vielä tuloksista. Tuossa huoneen etuosassa on tulosmittausraportteja vuoden 2013 osalta. Euroopan parlamentti on monta kertaa korostanut sitä, että pitää ymmärtää, miten nämä toiminnat vaikuttavat ja millä tavalla käytetään veronmaksajien varoja. Ja vuosien mittaan olemme tehneet paljon ponnisteluita, jotta pystymme luomaan kattavat puitteet, jotta voidaan tehdä näitä ex ante ja ex post arviointeja tuloksista Kaikki kansainväliset rahoituslaitokset ovat nyt samojen kysymysten edessä, mutta ikävä kyllä ei ole mitään standardeja, jotka olisi laajasti hyväksytty, mutta näkemykset ovat yhtenäisiä sen suhteen, mitä tulisi mitata. Euroopan investointipankissa ja komission kollegoiden kanssa on rakennettu nämä puitteet ja vaikutusten arviointi kolmelle pilarille. Ensinnäkin johdonmukaisuus näiden toimien välillä ja sitten kun katsotaan, millaisia tavoitteita meillä on. Tämä koskee investointivälinettä ja kaikkia mandateja, joita meillä on EUn ulkopuolisen sisällä. Ja kun puhutaan investointivälineestä, meillä on kolme laatikkoa, jotka täytyy ruksata. Eli sosiaalisten ja taloudellisten infrastruktuurien kehittäminen, paikallisen yksityisen sektorin kehittäminen ja sitten ilmastonmuutoksen lieventäminen. Ja tähän on lisätty myöskin alueellinen integraatio. Se on lisäelementti. Se on plussa, kun katsotaan näitä hankkeita, joihin pyritään. Joskus nämä hankkeet ovat vain kansallisia, mutta ne liittyvät näihin eri tavoitteisiin yhteen näistä kolmesta. Mutta me yritämme edistää alueellista integraatiota AKT-maissa. Sehän sinänsä on kunnianhimoinen tavoite. Ja sitten kun katsotaan johdonmukaisuutta, niin sen lisäksi täytyy katsoa, että tässä noudatetaan EUn ja maan kehitystavoitteita. Me olemme usein mukana DEFCON ja muiden komission pääosastojen toiminnassa, kun siellä laaditaan näitä maakohtaisia strategioita ja seminaareja, joissa selitetään, mitkä ovat EUn tärkeimmät tavoitteet näissä maissa. Ja voitte nähdä, että monissa tapauksissa on viitattu Euroopan investointipankkiin, että se on ollut mukana näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Eli meillä on rahoitushankkeita, jotka noudattavat näitä tavoitteita. Sitten pilari kakkosessa käytetään arviointia yhdestä neljään. Eli tällä mitataan teknistä ja taloudellista mielekkyyttä näissä rahoitetuissa hankkeissa. Eli tämäkin on jaettu kolmeen osioon. Siellä on projektin vankkuus, eli pysytäänkö siinä kustannuksissa, toteutuuko se aikataulussa, ja sitten onko hankkeen hallinto sopivaa. Meillä on sama insinööri ja ekonomistitiimi, jotka tekevät työtä näissä hankkeissa EU:ssa ja he toimivat myöskin investointivälinehankkeissa. Ja monista hankkeista saadaan enemmän tietoa siitä, mitkä ovat hyvät hallintostandardit ja miten niitä voidaan toteuttaa näissä AKT-maissa toteutavissa hankkeissa. Sitten me laskemme rahoituksellisen, taloudellisen tuoton ja eron siinä, että taloudellinen tuotto sisältää ulkoisia tekijöitä, jotka ovat myönteisiä tai kielteisiä, hyvän usein liittyvät ympäristöön. Ja sitten myös, meillä on myöskin ympäristökestävyysanalyysejä. Ja sitten me arvioimme vielä omaa lisäarvoamme sekä rahoitusvälineessä, kun ajatellaan teknisiä alakohtaisia ponnisteluita, valmistelu, täytäntöönpano ja tuki. Ja sitten me viemme muualle omia normejamme, eli pystymme toimimaan johtajina tällaisissa pankkihankkeissa. Tämä on sitten viimeinen kuva. Meillä tällainen REM Plus järjestelmä, joka menee hiukan pidemmälle ja syvemmälle kuin mitä yleensä teemme. Ja tavoitteena on paremmin havaita suorat edunsaajat ja myöskin epäsuorat edunsaajat, eli keitä he ovat, mille kuinka paljon heistä on naisia, kuinka paljon nuoria. Ja siksi meillä on lisäindikaattoreita, jotka liittyvät juuri näihin tulosrahoitushankkeisiin. Ja sitten olen valmis vastaamaan näihin kysymyksiin. No niin, taisin puhua pidempään kuin oli tavoitteena. Pyydän anteeksi puheenjohtaja. Kiitos. Darauf dass die Minuten niin ähm, me sanoimmekin jo, että 20 minuuttia, äh, se kestää nyt ehkä enemmänkin kuin puoli tuntia. Kiitos tästä Kiitos tästä puheenvuorosta. <clears throat> Ja nyt ähm, tilintarkastustuomioistuimen jäsen saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota ja luottamuksesta, jota se osoittaa tilintarkastustuomioistuimella tässäkin keskustelussa. Voin aivan muutamaan kommenttiin nopeasti nyt rajoittua. En, enhän ole esittelemässä tällä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta, niin kuin kollegat, vaan niin kuin tiedätte, tuomioistuimella ei ole valvontamandaattia Euroopan investointipankkiin. Haluaisin kuitenkin tiettyjä seikkoja korostaa. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimella on kolmikanta sopimuksen pohjalta valvontamahdollisuus investointipankin toimien suhteen. Tämä sopimus on tehty ensimmäistä kertaa vuonna 1999 ja se uusitaan aina neljän vuoden kaudeksi. Viimeisin tehtiin vuonna 2011 ja sitä vielä tarkistettiin vuonna 2012. Tilintarkastustuomioistuin aivan erityisesti huomioi parlamentin näkemykset investointipankin valvonnan osalta ja erityisesti tämän investointivälinen osalta. Tämä huoli on noussut esille vastuuvapauspäätöslauselmissa 2010, 2011 ja 2012kin. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin omaan ohjelmaansa vuonna 2015 on sisällyttänyt investointivälineen tilintarkastuksen. Tätä kollegani Klaus Heiner Leene, jonka varmasti pitkään olleet täällä tuntevat hyvin. hän oli oikeusasian valiokunnan puheenjohtajana parlamentissa. Ja myös puheenjohtajakokouksessa hän vaikutti. Eli juuri työohjelmamme tämä osa on sisällytetty. Meillä ei ole vielä kuitenkaan määritelmiä eikä työn suuntaviivoja selvillä, mutta tämä huomioi parlamentin toiveen saada lisätietoja näistä operaatioista. Niin ikään me toteutamme yleistä riskinarviota tällä alalla, kehitysyhteistyön alalla. On kysymyksiä, jotka liittyvät poliittiseen vakauteen – ja interventioiden toteutettavuuteen ja sekä vuosituhat tavoitteiden saavuttamiseen. On tiettyjä riskejä, jotka liittyvät näihin tavoitteisiin. Niitä analysoidaan huolellisesti sekä pankin vuosikertomuksessa että myös välitarkastelussa. Tietenkään tämä ei ole yllättävää, että huomioidaan myös rahoitusriskit ja se, että maksut jäävät saamatta takaisinmaksut jäävät saamatta. Niin ikään tarvitaan koordinointia komission kanssa. Lopuksi täytyy huomioida myös yksityisen sektorin pyrkimykset. Tämä tilintarkastus siis on ohjelmassamme. Investointipankki luonnollisesti on tässä mukana ja me olemme luottavaisia, että voimme tehdä työtämme erinomaisessa hengessä, hyvissä suhteissa, jotka meillä on tuomioistuimen ja investointipankin välillä. Näin voimme johtopäätöksemme esitellä tälle valiokunnalle tilintarkastuksen toteutettuamme. Puheenjohtaja, pahoittelen, että en voi juurikaan tämän enempää todeta. Me emme ole vielä voineet tätä työtä toteuttaa, mutta totta kai olemme valiokunnan käytettävissä. Jatkamme vuoropuhelua näistä kysymyksistä, joiden katsomme olevan aivan oleellisia kysymyksiä kehitystyö, kehitysyhteistyössä ja Euroopan unionin tällä toiminta-alalla. Kiitos. Kiitos näistä teknisistä huomautuksista. Nyt annan puheenvuoron komissille herra Planas. DEFCO-pääosastosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä herra Laluuta tästä kattavasta ja yksityiskohtaisesta eh, AKT-rahoitusvälineen esittelystä. Puhun aivan lyhyesti, muutama pieni huomio. Ensinnäkin rahoitusväline on ollut jo arvioinnin kohteena, joka päättyi vuonna 2010. Tämä arviointi todisti, että yleisesti rahoitetut hankkeet olivat laadukkaita, olennaisia ja silloin tehtiin muutamia huomioita koordinoinnin lisäämisestä rahoitusinstituutioiden ja komission välillä. Olemme edenneet asiassa viime vuosina EIPn kanssa ja itse asiassa me aiomme tehdä vuosien 2008-2003 toisen rahoitusprotokollan arvioinnin ensi vuonna ja toivottavasti saamme arvioinnin vu- ensi vuoden loppuun mennessä tehdyksi tai sitten vuonna 2016. Vielä lyhyesti koordinoinnista EIPn eh, e kanssa. Yleispuitteet komissio, komissiossa eh, ovat tulevat ennen kaikkea tiedonannosta, joka käsittelee, käsittelee yksityisen sektorin roolia kehityksen tukemisesta, tukemisessa kehittyvissä maissa. Tämä prosessi siis toteutuu sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Nämä puitteet toteutetaan käytännössä jo, joko apurahojen kautta, mutta myös rahoituslähteitä yhdistämällä – Eli täydentävyyttä on globaalilla tasolla. Näin voimme luoda puitteet lainsäädännöllä ja politiikalla, siis puitteet ähm, AKT-rahoitusvälineen ja yksityisen sektorin osallistumiselle. Haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen, että komissio osallistuu luonnoksilla näiden hankkeiden valmisteluun ja me olemme myös mukana rahoitusvälinekomiteassa, jossa hankkeet hyväksytään. Me yritämme vahvistaa koordinointiamme EIPn kanssa käyttämällä AKT-alueen rahoituslähteiden yhdistämistä. Teemme siis tätä myös Afrikan suhteen. Ja sitten vielä tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin. Me, meillä on ollut epävirallista yhteistyötä ja olemme eri, yrittäneet selittää komission roolin, hank, roolin hankkeiden valmistelussa EIPn kanssa. Kiitos paljon. Hyvät kollegat, jos jollakin on nyt se vaikutelma, että ette oikein tiedä, mistä tässä on kyse, niin ette ole yksin. Minulle, minullekin tämä on hieman epäselvää. Äh, haluaisin, että, pitä, että puhutaan myös todellisista tuloksista. Martina Dajanova, sinulla on nyt esittelijänä vaikea tehtävä edessäsi. Kiitos puheenvuoro. Puhun ö, äh, puoliksi englantia, puoliksi tsekkiä. Pyydän anteeksi tulkeita jo etukäteen. Ja minusta on hienoa aina kuulla sekin kieltä täällä valiokunnassa. Ensinnäkin kiitos paljon EIPlle, kiitos tästä esitelmästä ja kaikista vastauksista kirjallisiin kysymyksiin ja kiitos kollegoille kaikista kysymyksistä, kuten sovimme aikaisemmin nämä kaikki kysymykset eivät liittyneet EKRn vastuuvapauteen, mutta saimme kaikki vastaukset. Nyt meidän pitäisi keskittyä vuoden 2013 vastuuvapauteen. Vaihdan nyt sekin kieleen, sillä haluaisin puhua neljästä aihealueesta, joihin meidän mielestä, johon meidän mielestäni pitäisi keskittyä. Jos kaikille kollegoille ei ole eh, tämä aivan selvää, niin pidän aivan lyhyen johdan. Nyt vaihdan tsekkiin. Kollegové, tak EU provádí dlouhodobě systematickou rozvojovou Niin. EIP tekee pitkäaikaista hankkeiden tukemista ennen kaikkea Afrikan, Karibian ja Tyynemeren alueella. Nämä hankkeet torjuvat köyhyyttä ja edistävät yhteiskunnan kehitystä. Rahoituslähteitä on useita. Tänään aiheena on kehitys, jota rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta, joka ei ole eu talousarvion alaisuudessa, kuten jo olette kuulleet, EIPllä on kaksoisrooli. Investointipankki nimittäin, sillä on omia varoja ja se myös hallinnoi näitä rahoitusvälineitä. Olen listannut neljä keskeistä aihealuetta. Ja täytyy sanoa, että myös kirjalliset kysymykset koskettivat näitä aihealueita. Ehm, nyt haluaisin keskustella teidän kanssanne näistä neljästä aihealueesta. Nimittäin ensiksikin tuottavuus. Afrikan, Karibian ja Tyynemeren alueen hankkeissa. Ja tässä on kyse ennen kaikkea riskinhallinnasta. Tästä aihealueesta haluaisin esittää yksityistyössä kysymyksiä sekä investointipankille että komissiolle. Miten, miten risk, minkälainen riski on näissä alueissa ja korottaako tämä riskiä investointipankissa? Ja sitten toinen aihealue, säännöt tehokkaammasta varojen käytöstä näillä alueilla. Monivuotiset rahoituskehykset menneisyydessä ovat käsitelle, ovat äm, edistäneet järkevää varankäyttöä ja tämä pitäisi, tätä pitäisi soveltaa myös EKRään. Ja tätä pitäisi soveltaa ennen kaikkea näihin insin, insinööritaitovälineisiin. Ja kolmanneksi sitten varojen käyttöaste yhdessä edunsaajien laatukriteerien kanssa. Tämä on myös ollut kirjallisissa kysymyksissä yksi aihealue. Ja neljäs aihealue sitten on Euroopan kehitysrahaston orientoituminen EUn ensisijaisiin tavoitteisiin Afrikan, Karibien, tyynemeren alueella. Ovatko nämä, tai muuttavatko nämä prioriteetit mahdollisesti ajan myötä? Ja liittyvätkö nämä muutokset mahdollisesti maailmanlaajuisiin poliittisiin kriiseihin? Ja miten paljon sitten EIP tekee komission kanssa yhteistyötä. Tässä siis lyhyenä, lyhyenä johdantona se, mistä tässä on kyse. Tässä on nyt ensimmäinen keskustelu kyseessä ja on hienoa, että jotkin varjoesittelijät ovat jo ottaneet yhteyttä minun he haluavat tehdä yhteistyötä. Olen valmis järjestämään myös lisää varjoesittelijöiden kokouksia, mutta nyt pitää käyttää tilaisuus hyväksi, kun investointipankin edustaja on täällä paikalla ja pitäisi keskittyä näihin aihealueisiin, jotka juuri mainitsin. Kiitos. Ja, vielen Dank. Dann. Kiitos. Komissiolle tuli tästä kysymys eh, ja sen jälkeen, tai siis se komissio saa nyt ensiksi puheenvuoron ja sitten esittelijämme uudelleen. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Voin toki vastata yhdessä kollegan kanssa veestä näihin kysymyksiin, mutta haluaisin nyt vastata niihin kysymyksiin, joita esittelijä esitti. Jos nyt ymmärsin oikein, niin poliittinen riski on otettava totta kai huomioon, mutta täytyy myös tasapainottaa tätä rahoitusvälineiden vaikutuksen kanssa, jota meillä on käytössä. Me Täytyy löytää tasapaino toisaalta poliittisen riskin suhteen ja toisaalta taas sen suhteen, että ollaan menossa uudelle alueelle. Tarvitsemme yksityisen sektorin tukea ja näin päästään paremmin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämähän oli ensimmäinen kysymys, jonka nostitte esille. No sitten äh, tehokkaasta käytöstä. Kyllä, varoja on vähän. Ja näin ollen täytyy katsoa, miten varat käytetään parhaiten hyödyksi. Komissiossa ohjelmointi hankkeissa tämä aina pidetään mielessä ja myös välitarkastelussa se muistetaan ja investointipankin kollegat varmasti selittävät asiaa vielä. He voivat selittää sitä, miten näitä rahastoja käytetään ajan mittaan. Jos nyt ymmärsin oikein, niin AKT-maissa on suuri huoli velkatilanteesta. Siis olemme huolissamme sekä komissiossa että investointipankissa tästä asiasta. Ja voin vain vakuuttaa teille, että sekä komission rahoittamissa hankkeissa että investointipankin rahoittamissa hankkeissa tämä huoli otetaan vakavasti. No sitten strategiset kysymykset ja niiden käsittely vuoropuhelussa kumppanimaiden kanssa pitää paikkansa, että meidän täytyy paremmin hyödyntää rahoitusvälineitä jotka meillä on käytössämme. Ne täytyy huomioida sekä sektorikohtaisessa että kokonaisvuoropuhelussa kumppanimaiden kanssa. Tämä on komissiolla kyllä mielessä ja varmasti investointipankin kollegoilla on sama asia mielessänsä. Kiitos. Olkaa hyvä. Ja sitten otamme uuden kysymyskierroksen. Thank you very much, Chair. Kiitoksia. Poliittinen riski ja kysymys, eikö se ole syy rajoittaa Euroopan investointipankin työtä? No, Euroopan unioni on päättänyt toimia rajojensa ulkopuolella voidakseen edistää etujaan ja erinäisiä arvoja köyhyyden poistaminen on yksi niistä. Ja sillä on tähän käytössään eri välineitä. On komission välineet, sitten on investointipankin välineet. Ja kun käytetään investointipankkia, jäsenvaltiot ovat selkeästi todenneet meille, että he haluavat, että instituutio on edelleen sellainen, että siellä on vankkaa riskinhallintaa, eli Euroopan investointipankki on sillä on hyvä luokitus ja jäsenvaltiot haluavat, että tilanne jääkin tällaiseksi. Kun puhutaan tästä kotonuun investointivälineestä, niin sen avulla Euroopan investointipankki ja laajemmin EU pystyvät toimimaan hyvin riskialttiilla alueella maailmassa tavalla, joka ei vaaranna sen rahoituksen tasapainoa. Ja jäsenvaltiot ovat antaneet investointipankille halkkuunsa, haltuun varoja, joilla se ra- rahoittaa hankkeita, joilla päästään EUn tavoitteisiin, mutta budjetin ulkopuolelta. Eli tämä on siis tämä kotonun investointiväline. Eli koskaan poliittisia riskejä eikö tämä rajoita investointipankin toimintaa. No yleensä näin olisi, mutta koska meillä on tämä kotonun investointiväline, niin sitä kautta voidaan toteuttaa mielenkiintoisia hankkeita, joita rahoitetaan EU-taholta. Ja useissa maissa poliittinen riski on korkeampi kuin toisissa, mutta se ei kuitenkaan ole syy sille, että investointipankki ei tekisi investointeja. Me yritämme tasapainoittaa rahoitusta eri hankkeiden välillä sen pohjalta, miten valmiita ne ovat, mutta de facto sitten täytyy ottaa huomioon eri talouksien koko. Eli me rahoitamme enemmän suurissa maissa kuin pienissä, johtuen näiden maiden taloudellisesta kehityksestä, mutta poliittinen riski ei koskaan estä sitä, että mikä voisi toimia jossain maassa. Eli tämän välinen avulla voimme rahoittaa AKT-maiden hankkeita ottaen huomioon hankkeen arvon ja hyväksyen myöskin poliittisen riskin. Näinhän ei voisi tehdä, jos meillä ei olisi tätä investointivälinettä. Tarkoitan siis investointipankkia tai EUta. Sitten edunsaajien piirteistä. Ne no, on kaksi tärkeää piirrettä julkinen sektori tai sitten AKT-maita tai näiden maiden alaisuudessa toimivat tahot. Eli kyse voi olla kansallisesta rautatieyrityksestä, vesiviranomaisesta, tieliikenneviranomaisesta, eli tällaisia julkisen tahon aliyksikköjen kanssa. Mutta näissä tapauksissa aina haluamme, että valtio itse on vastuussa siitä, että hankkeet sitten toimivat kunnolla. Ja sitten on yksityisen sektorin toimijoita. Ja yksityisellä sektorilla on kaksi suurta tahoa. Eli rahoitusala, yksityissektorin pankit tai sitten on yrityksiä, paikallisia yrityksiä, joskus EU-yritysten tytäryrityksiä harvoissa tapauksissa. Eli meillä on joko näitä yrityksiä näissä maissa tai sitten on näitä pankkeja. Ja tähän tulee vielä kaksi muuta tekijää. yksityisen pääo- oman rahastot ja sitten mikrorahoitusinstituutiot, joiden kanssa teemme paljon suoraa yhteistyötä. Ja annamme niille rahoitusta ja ne antavat sitten rahoitusta mikroyrittäjille alueellaan. Sitten meillä on vielä näitä yksityisen pääoman rahastoja, jotka sitten investoivat paikallisiin pk-yrityksiin. Sitten strateginen kysymys, ovatko prioriteetit muuttumassa? No, kaiken kaikkiaan sanoisin ei, koska tavoitteet tämän investointivälineen osalta, en nyt sano, että ne on hakattu kiveen, mutta ne on kuitenkin alussa määritelty. Mainitsin ne, ne ovat nämä kolme suurta tavoitetta, jotka olivat siinä purppura-laatikossa. sivulla 17, eli paikallisen yksityisen sektorin kehitys, ilmastonmuutoksen lieventäminen, paikallinen integraatio. Eli nämä ovat laajoja tavoitteita, joihin pyritään, ja ne eivät muutu. Mutta se, mikä muuttuu, on se, että näissä tavoitteissa tapa, jolla valitaan hankkeita paikan päällä eri maissa, riippuu ja muuttuu sen mukaan, millä tavalla Euroopan unioni, komissio, ulkosuhdehallinto määrittelevät maakohtaiset strategiat, koska näissä suurissa maissa on aina maakohtainen strategia, joissa prioriteetit ovat hiukan erilaisia maasta riippuen. Ja kaikkien hankkeiden täytyy sopia jonkin näistä neljään laatikkoon, infrastruktuurit, yksityinen sektori, alueen integraatio tai muut, niin joissain tapauksissa ne voivat suosia jotain tavoitetta riippuen näistä maakohtaisista strategioista. Kiitos. Kollegi Petris, Petris Arvamaa, ole hyvä. Mm, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ottaa tässä eri lähestymistavan. Yksi, syy, yksi näistä syistä, miksi puheenjohtaja sanoi, että että tässä on vielä hämmennystä, on se, että meillä ei ole konkreettisia faktoja. Joten palaanpa nyt perusasioihin. Ymmärrän, että aina on riskejä, kun sijoitamme. Se on aivan itsestäänselvyys. Mutta tämä valiokunta tarvitsisi mielestäni sitä, että annettaisiin hieman nyt näkökulmaa. Kotonun rahoitusvälineen kannalta me tarvitsemme hieman ymmärtämystä. Meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa mennä niin yksityiskohtiin kuin te. Minulla ei, minulla ei ole ollenkaan epäluottamusta investointipankin suhteen. Päinvastoin luota siihen kovasti, mutta jos voisitte nyt hieman kertoa siitä, onko menetetty rahaa ajan myötä, onko hankkeiden vaikutus ollut suuri tai keskikokoinen. Entä sitten, miten riski on kehittynyt? Toisin sanoen, onko sellaisia tapauksia, joissa poliittinen epävakaus edunsaajamaassa on vaikuttanut hankkeiden vaikuttavuuteen. Me tarvitsemme tällaisia tietoja voidaksemme ymmärtää ja tehdä työtämme. Kiitos. Minäkin olen puhujaluettelossa ja haluaisin jatkaa tästä samasta aiheesta. En yritä nyt traumatisoida teitä, sillä on hienoa, että olette täällä ja me haluamme myös, että tulette takaisin tänne. Mutta kun puhutte tuloksista, niin silloin haluaisin kuulla tuloksista, mutta tässä ette ole puhenneet tuloks, tuloksista. En oikein myöskään ymmärtänyt tätä. Tietysti teillä on EIP, EIPssä tärkeää tärkeää toimia mandaattinen rajoissa, mutta sehän on tavallaan itsestään selvyys, Mutta tässä ei ole kerrottu tuloksista. Se jäi puuttumaan. puhitte paljon sellaista, mistä jo tiesimme. Mehän olemme määritelleet nämä säännöt myös yhdessä, mutta me emme tiedä esimerkiksi, esimerkiksi taulukossa numero 10 tässä tilastossa vuonna 2014 917 miljoonaa euroa käytettiin 29 hankkeessa. Eli se on noin 35 miljoonaa euroa per hanke. Nämä ovat siis suuria hankkeita. Eli 29 hanketta koko Afrikan, Karibian, Tyynemeren alueella, alueella taas on vähän. Voisitte ehkä kertoa näistä hankkeista, mitä, minkälaisia ne ovat. Me ymmärsimme kyllä, että 85 prosenttia on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 62 prosenttia koskee yksityistä sektoria, mutta haluaisimme kyllä kuulla näistä hankkeista. Vuonna 2013 hankkeita oli jopa vain 20. 20 hanketta siis vuonna 2013. Sehän on myös jo hyvä tulos. Ja sitten vielä kysymys taulukosta numero 5. Eli 2,9 vipuvaikutus. Se ei ole kovin suuri, mutta se on, se on kyllä silti jotain. Ja entä sitten nämä kumppanit, joiden asioista tämä vipuvaikutus on syntynyt, on kysy, onko kyse yksityisistä pankeista esimerkiksi, ja onko nyt tässä syytä sitten onnitella itseään tästä tuloksesta, että ollaan saatu vipuvaikutusta aikaiseksi. Eli minulle olisi tämä vielä tärkeää tietää. Ja sitten vielä yksi kysymys. En nyt löydä tässä tätä oikeaa kohtaa. Niin, ai niin tämä Tukana järven tuulivoimala. Tässä, tässä sanotte, että ö, myös muita institutionaalisia ja kaupallisia lainanantajia oli mukana. Mitä, ö, mistä konkreettisesti on tässä kyse? Ja sitten Petri Sarvamaan kommentin jatkoksi vielä. Sivun viisi taulukko Siinähän puhutaan sijoituksesta vuodesta 2003 lähtien. Entä, tästä haluaisin vielä tietää, minkälaisia ö, tappioita on tullut. Kiitos. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Sallin, nyt ensinnäkin ottaa nämä kysymykset yksi kerrallaan. Ensinnäkin tulosten näkökulma. Voi olla, että en riittävän tarkkaan ymmärtänyt kysymyksen viittauksia. Oikeastaan vastaukset löytyvät pitkälti vuosikertomuksesta. Sinne on listattu kaikki rahoittamamme hankkeet. Siellä on myös hankekohtaiset kuvaukset jokaisesta hankkeesta, jota olemme olleet rahoittamassa. Minulle olisi hyvin vaikeata käsitellä lävitse näitä kaikkia yksi kerrallaan, mutta halusin kuitenkin mainita, mistä tiedot löytyvät. Haluan niin ikään mainita tämän kertomuksen ja saattaa sen tietoon. Kyse on tuloksista. Tässä kertomuksessa esitellään konkreettisia hankkeita, joita olemme rahoittaneet, ja myös työllisyysindikaattoreita niiden hankkeiden osalta, joissa olemme olleet mukana rahoittajina. Jos nyt otan esille sen, mitä tänään tutkimme, ja palaisin vielä esitelmääni. Niin 2013 472 miljoonaa kotonuun rahoitusvälineestä, investointivälineestä ja hieman konkreettisemmin vielä 712 miljoonaa kotonu ja omat varat yhdessä. Näillä on säilytetty tai luotu noin 100 000 työpaikkaa. 100 25 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä on vähennetty, säästetty energiatehokkuuden kautta, uusiutuvan energian kautta. Ja näin 56 miljoonaa on sitten saatu verotuloina säästetyksi. Ja loppuedun saajat totta kai täytyy huomioida. Äh, rahoitussektorin ja välittäjien lisäksi. Näiltä lainoilta odotamme sitä, että 10 000 edun saajaa olisi naisia. No sitten infrastruktuurin osalta tarkoitus on 1,7 miljoonaa ihmistä saada puhtaan juomaveden piiriin – Tarkoitus on 225 000 ihmistä saada parempien saniteettipalvelujen piiriin, rakentaa 1500 kilometriä optista kuituyhteyttä tiedonsiirtoon ja parantaa noin 30 000 ihmisen tilannetta tältä osin. Myös kolme koulua on rakenteilla näin 1500 lasta lisää saa koulupaikan. Nämä tiedot ovat tulosmittausindikaattoreiden taustalla. Sillä olemme kaikkia EUn ulkopuolisia toimijamme arvioineet yhdessä AKT ja tämä investointivälineen käytön osalta. Viittaan edelleenkin tähän kertomukseen, josta löydätte kaikki koostetut tiedot investointipankin osalta. olette aivan oikeassa, kun totesitte, että useissa tapauksissa monet hankkeet eivät ole tuottaneet tuloksia, joihin pyrittiin. Voisin tässä myös viitata arviointeihin. Varmasti DEFCON kollega on jo viitannut 2010 arviointeihin investointivälineen osalta. Me seuraamme tilannetta. Totta kai tuloksissa on vaihtelua. Joskus päästään yli tavoitteen, joskus jäädään vajaksi. Meillä on myös riippumaton arvio vuodelta 2010, josta saadaan kokonaiskäsitys tilanteesta. No sitten hankkeiden määrästä. Ymmärrän, että 29 hanketta ei ole suuri määrä, mutta pelkäänpä, että verrattuna niihin resursseihin, joita meillä käytössämme on, sekä rahoituksen että henkilöstöresurssien näkökulmasta. Tämä on sellainen tulos, joka sinällään on jo aika hyvä saavutus. Täytyy ymmärtää, että jokainen hanke vie vuosikausia. Joskus puhutaan viidestä kuudesta vuodesta ennen kuin saadaan tuloksia niin, että promottorit löytävät rahoitusta hankkeen tueksi, voidaan valmistella hanke loppukuntoon. Eli todella me puhumme paljon taustatyöstä, jota tehdään ennakkovaiheissa, jotta sitten saadaan hanke ikään kuin kypsään vaiheeseen. Kun otamme huomioon mandaattimme koon laajuuden, niin tulos on aika lailla hyvin sopiva tähän mandaattiin. Mehän puhumme nyt 3,5 miljardista eurosta ja 3-500 miljoonaa vuositasolla investoidaan. Tarkoitus on jatkaa aina vuoteen 2020 saakka. Eli meillä on tietty määrä hankkeita ja rahoitusvolyymi, joka vastaa sitten niitä resursseja, joita käyttöömme on annettu. Jos sallitte, olen pahoillani, että en puhunut riittävän selkeästi. Te viittasitte kalvoon numero 5 ja tähän tehokkuusvaikutukseen, vipuvaikutukseen. Kenties en olisi saanut käyttää tätä leverage-sanaa, vipuvaikutussanaa. Tässä puhutaan kokonaisvolyymista, jonka voimme laina, lainata lainoituksena. 3,2 miljardia euroa on tämä alueellinen määrä. 3,2 miljardia euroa tarkoittaa sitä, että noin kolminkertaisesti tämä summa kumulatiivisesti koko elinkaaren aikana lainoitetaan. Leverage viittaa siihen, kuinka paljon rahaa olemme saaneet houkutelluksi muista lähteistä. Investointipankki yleisesti pyrkii noin 3-4 kertoimeen tässä tehokkuusvaikutuksessa mittausten ja kokemuksen perusteella toiminnoissamme. Meillä on tämä leverage-vaikutus, joka on yleensä 15-20 kertainen silloin, kun kyse on yksityisistä lähteistä tulevasta rahoituksesta. Ja tässä puhutaan kolmesta viiva neljästä. Tämä tietysti lisänä tähän kolmeen viittaan nyt kalvoon numero viisi. Kyse ei ole siitä, että, että puhuttaisiin ulkoisista rahoituslähteistä, vaan teidän omista rahoituslähteistä, joita on näihin hankkeisiin sijoitettu. Eli kehitysrahaston avulla voimme lainoittaa noin 9 miljardin arvosta kaiken kaikkiaan AKT-maissa. Ja sitten kommenttinne Turkkanajärvestä. Olemme onnistuneet auttamaan kumppaneitamme, saamaan myös rahoitusta muualta. Ja viittaisin tässä taustaasiakirjaan. Ensinnäkin me olemme tehneet yhteistyötä suuren määrän muita muiden toimijoiden kanssa. Meillä on esimerkiksi norjalainen investointirahasto, tanskalainen kehitysyhteistyörahasto ja jos muutaman minuutin saan aikaa, niin etsin vielä tiedot muista osapuolista tässä lainassa. Hanketta on rahoitettu IKF Tanskasta fregantilainalla 120 miljoonaa ja muut rahoittajat olivat liikepankkeja. Ne ovat olleet, olleet, olleet yhteisrahoittamassa tätä hanketta. Olen pahoillani puheenjohtaja, että minulla ei ole mukana nyt tietoja näistä kaupallisista liikepankeista, mutta voin toki toimittaa nämä tiedot teille. Kiitos. Nyt saimme jo konkreettisempia tietoja. Olisimme tietysti lukeneet tämän kertomuksen mielellämme, jos se olisi meillä ollut. Me saimme sen vasta viime viikon lopulla. EIPltä ja sitten vasta nyt se jaettiin jäsenille, eh, tai vasta eilen se jaettiin jäsenille ja tämä on melko pitkä tämä kertomus, joten emme pystyneet sitä tarkasti lukemaan. Tämä on kuitenkin tärkeä aihe. Seuraavaksi kollega Schmidt. Kiitos. Olen samaa mieltä tästä kertomuksesta. Haluaisin sanoa, että tämän, nämä ovat kuitenkin tärkeitä toimia ja me kaikki tuemme niitä kyllä vahvasti. Ongelmana on se, että kun jotain tapahtuu talousarvion ulkopuolella, niin se ehkä luo vähän epäluottamusta, ovatko nämä varat käytetty hyvin vai ei. Ja, mutta luulen, että näiden hankkeiden kohdalla varat on kyllä käytetty hyvin. Te sanoitte kertomuksessanne, te sanoitte aina, että me valitsemme nämä hankkeet. Kuka tämä me on? Ja sitä halusin kysyä, ja komission kriteerit ja sitten maakohtaiset strategiat, mitä kriteereillä niiden lisäksi? Esimerkiksi sanoitte, että myös suuria yrityksiä tuetaan hankkeiden, hankkeiden tu, äh, toteuttamiseksi. Ja te, on, tietysti on tämän yläpuolella olevia tavoitteita vielä. Jos te siis valitsette hankkeen, niin onko teillä jo kuvitelma siitä, mitkä tulo, odotettu tulos olisi ja tehdäänkö jatkuvaa arviointia, tällaista kontrollointia ja miten hankkeita arvioidaan. Tämä liittyy myös herra Sarvamaan kysymykseen. Sanoitte, että te valitsette näitä hankkeita varten myös pieniä alueellisia pankkeja tai virastoja. Mitä kriteerejä teillä on näille virastoille ja pankeille ja valvotteko tätä jatkuvasti vai onko niin, että jos yksi taho on valittu, niin saako se aina jatkaa toimintaansa samalla tavalla? Olisi siis ehkä hyvä näitäkin valvoa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Petri Sarvamaa. Kiitos. Ki- kiitos. Haluaisin selventää hiukan tätä. Tehän oikein vastasitte kaikkiin puheenjohtajan kysymyksiin näistä täsmällisistä tuloksista, mutta minä haluaisin kuulla ja toistaisin kysymykseni. Eli meillä pitäisi olla jonkinlaista kolmiulotteisuutta, jonkinlainen ajatus siitä, olemmeko menossa johonkin, olemmeko siirtymässä, lähdimme tuolta, olemmeko nyt parantaneet toimintamme. Eli tätä ajan takaa. Ei se ole niin monimutkaista. Eli mikä on teidän arvionne? Ja olen valmis sitten kunnioittamaan sitä. Eli 90.11. EDF. Tämä tie, jolla nyt olemme, onko se oikea tie? Tätä yritin kysyä. Hälä lupite. Ja sitten Eralla Luu seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Otan kysymykset nyt siinä järjestyksessä, kun ne esitettiin. Ensimmäinen viittasi siihen, kenestä puhunko sanan me. Meillä tarkoitan Euroopan investointipankkia, henkilökuntaa, hallintoneuvostoa ja johtajia. Kaikki me, mitä me, kaikki, mitä me teemme, on jäsenvaltioiden suoran ja kaksinkertaisen valvonnan alaisuudessa. Ehkä olen, ottanut, olen tässä hieman puhun itsestäänselvyyksiä, mutta, mutta haluaisin vain muistuttaa vielä, että EIP tekee ehdotuksia rahoituksesta tai teknisestä avusta ja hankkeesta, joita pitäisi rahoittaa kotona on rahoitusvälineen suhteen hallintokomitea ensiksi tekee päätöksen ja sitten komitea, jossa on 20 jäsenvaltio, 28 jäsenvaltiosta edustajia tutkii jokaisen päätöksen. Tämän jälkeen, jos hyväksyntä tulee, tämä menee investointipankin hallintoneuvoston käsittelyyn, jossa on 28, 28 jäsenvaltion edustajia. Eli, eli näin siis taataan, että kaikki hankkeet noudattavat kriteerejä, jotka on määritetty kotonun rahoitusvälineessä ja EIPssä. Ja palaan näihin kriteereihin, sillä se oli teidän toinen kysymyksenne. Mitä kriteerejä siis käytetään? Kuten selitin, meillä on mandaatissamme tietyt tavoitteet, joiden perusteella voimme valita me investointipankissa voimme rahoitusvälineen puolesta valita hankkeet, jotka noudattavat näitä kriteerejä. Jos katsotaan esimerkiksi PK-yrityksen kehitystä, niin silloin paikan päällä eri maissa me etsimme oikeanlaisia rahoitustahoja. Kun puhun oikeanlaista rahoitustahoista, niin tarkoitan sellaisia, joilla on verkosto, joilla, joka on tarpeeksi kattava, jotta se vaikuttaisi PK-yrityksiin. Näiden rahoitustahojen pitää olla valmis antamaan lainoja ja pitää, niiden pitää olla valmis raportoimaan. Ja me investointipankkina vaadimme, että rahoitusvälinekomitean hyväksymät varat käytetään tiettyihin tukikelpoisiin hankkeisiin. PK-yrityksiin pitää siis käyttää rahat investointiin rahoja, eikä voi käyttää esimerkiksi palkkoihin. Me haluamme, että pääomasijoituksia tehdään näillä varoilla. Eli näiden rahoitustahojen pitää tarkistaa, että varat on käytetty määriteltyihin tarkoituksiin. Nämä on kaikki määritelty investointisopimuksessa. Tietyt sijoitukset ovat tukikelpoisia, toiset taas ei ja sitten ad hoc pohjalta tilannekohtaisesti ja tapauskohtaisesti me jokaisen, jokaisen PK-yrityksen kohdalla pitää, pitää investointipankille perustella päätökset. Joskus tehdään siis pitkälistäkin PK-yrityksiä ja me EIPssä, meillä on tietyt kriteerit yhteistyölle rahoitustahojen kanssa, jotta varat käytetään oikealla tavalla ja jotta meille raportoidaan niiden standardien mukaisesti, joita olemme määritelleet. Kun puhuin aikaisemmin näistä 23 000 pk-yrityksistä, joihin tämä vaikuttaa, niin tämä on etukäteisarvio, mutta tämä, tämän tuloksen me tarkistamme jälkikäteen. Me katsomme, miten monta pyyntöä saimme rahoitustahoilta ja sitten vertaamme näitä tietoja etukäteisarviointiin. Odotetut tulokset sitten jatkuva valvonta. No, monissa tapauksissa tällaista on. Jokaisessa yksilöllisessä yksittäisessä hankkeessa me katsomme instituutioiden, liikepankkien, julkisen sektorin tahojen kapasiteettia. Jos, ja tämä on harvinaista AKT-alueella, jos on heille itsellään tarpeeksi kapasiteettia tehdä työtä meidän standardiemme mukaisesti. Me pyydämme heiltä, että he lähettävät joka vuosi raportin edistyksestä ja me lähetämme tiimin viimeistään neljän vuoden sisällä tutkimaan, onko hanke saatu toteutettua standardien mukaisesti. Ja monissa tapauksissa, ja tämä on usein totta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jos meillä on siis epäilyksiä tahojen kapasiteetista noudattaa standardeja, niin silloin me hyväksymme lainan teknisestä tuesta ja rahoitusehtona me vaadimme usein, että on tällainen hankkeen toteutusyksikkö. Tässä yksikössä on usein kansainvälisiä konsultteja, jotka paikan päällä takaavat, että EIPn varoja käytetään oikein. Nämä konsultit voivat myös avustaa paikallisviranomaisia esimerkiksi hankintamenettelyissä. Eli siis saattaa olla, että nämä sopimusehdot määritellään ja sitten koko hanke myös toteutetaan näissä puitteissa. Eli näissä tapauksissa me liitämme rahoitusvälineen käyttöön teknisen avun. Ja sitten paikallisten pankkien rooli, no siitä olenkin jo puhunut. Ja teidän kysymyksenne siitä, menemmekö oikeaan suuntaan. No, tämä on vaikea kysymys, täytyy myöntää. Euroopan investointipankin näkökulmasta on selvää, että tämä rahoitusväline on täysin oikeanlainen, jos haluaa, että EU rahoittaa tuottavia hankkeita sellaisilla alueilla, joissa poliittinen riski on korkea. Me Euroopan investointipankkina toimivaltamme takia ja niiden rajoitusten takia, jotka jäsenvaltiot ovat meille antaneet, me emme pystyisi tekemään tätä omin resursseinemme. Kotoon on rahoitusväline ja Euroopan kehitysrahaston varat sallivat sen, että rahoitamme näitä tuottavia hankkeita. Eli me takaamme, että, varmistamme, että hanke on taloudellisesti kannattava, että varat eivät mene hukkaan. Ja tämä tehdään siis alueilla, joilla hankkeiden toteuttamisen riskit ovat korkeita ja poliittinen riski on, on mittava. Julkisten varojen käyttäminen tällaisiin on ainakin meidän mielestämme oikea tapa tehdä tätä, sillä julkisten varojen pitää mennä niihin hankkeisiin, joihin yksin sektorin varat eivät menisi. Ja jos ennen olisi rahoittaneet näitä hankkeita, hankkeita ei olisi ollut olemassa. Monissa tapauksissa esimerkiksi nämä pääomavar- nämä osakerahastot, jotka sijoittavat pk-yritysten osakkeisiin, mikään kaupallinen toimija ei ole suostuvainen tekemään tällaisia sijoituksia. Nämä ovat hyviä hankkeita, jotka voidaan hoitaa pelkästään, pelkästään julkisen sektorin varoilla. Ja monissa tapauksissa kotonoon rahoitusväline on sallinut sellaisten hankkeiden toteutumisen, jota muuten ei olisi ollut olemassa, sillä näissä maissa, etenkin Afrikassa, on edelleen sellainen kuvitelma, että sijoitusta pitää saada valtava tuotto. Afrikassa esimerkiksi odotetaan jopa 20 prosentin vuotuista tuottoa sijoituksesta. Monissa näistä hankkeista tuottoaste on 7 5-12 prosenttia. Se on ihan kunnioitettava tuotto, mutta kaupalliset toimijat eivät sitä hyväksy. Ja näistä syistä siis rahoitusväline kyllä saavuttaa tavoitteensa, tätä roolinsa. Ja me toteutamme hyödyllisiä, kestäviä hankkeita paikan päällä ja käytämme varoja, joita muuten ei olisi voitu käyttää. Kiitos. Ennen nyt näen muita puheenvuoropyyntöjä, joten Martina Labiajova saa puheenvuoron. Kiitos. Keskustelu oli hyvin vaikea. Pahoittelen sitä, että pidin jotakin itsestään selvänä. Minä olin jo nähnyt tämän kertomuksen ja olin käsitellyt tiettyjä kysymyksiä ja ennakolta, joten kenties minä olin hieman etuarvoisessa asemassa suhteessa kollegoihin. Mutta jos ajatellaan pankin rakennetta ja investointivälinettä, niin sehän on varsin monimutkainen rakenteeltaan. Paljon toimijoita ja on vaikea selvästi ymmärtää, vetää ikään kuin jakolinjoja, kuka tekee mitäkin ja mistä päätulokset ovat sitten peräisin. Omassa mietinnössäni totta kai luotan kovasti tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja järjestän myös varjokokouksen tammikuun alussa. Tästä on jo sovittu varjoesittelijöiden kanssa. Sehän on vain osa vastuuvapausmenettelyä. Jos teillä on ehdotuksia minun suuntaani, niin äh, niin kuin tiedätte, minä olen uusi valiokunnassa, niin mielelläni kuuntelen vanhemmilta kollegoilta ehdotuksia. Kiitoksia kaikille, kiitos investointipankille ja kiitos siitä, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Meillähän oli ennakolta kokous, joten minä olin tyytyväinen vastauksiin. En niinkään ollut komission vastauksiin tyytyväinen. Olisin halunnut kuulla hieman konkreettisempia vastauksia tiettyihin kysymyksiin. Kiitos myös tuomioistuimelle, joka oli paikalla. Kiitos. Kiitos. Nyt jos teemme yhteenvedon tästä keskustelusta, niin voimme todeta, että tarvitsemme todella tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksia jos haluamme tietää konkreettisia asioita rahoitusvälineen toiminnasta ja toiseksi komissio ei huolehdi välttämättä aivan niin innokkaasti tästä rahoitusvälineestä. On syy tälle poliittisen tason keskustelulle ja mitä me täällä näemme ja teemme Ja me olemme siis tiliva- äänestäjille, siksi meidän keskustelua näistä asioista. Kiitän investointipankin edustajaa, komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta. Odotamme Martinan mietintöä innolla. Tänä iltapäivänä ei ole valiokunnan kokousta, vaan koordinaattorinen kokous kolmesta lähtien. Kiitos paljon.